Good morning, I ask everybody. Hyvää huomenta. Voisitteko istoutua niin, että voisimme aloittaa seminaarimme? Uh, good morning everybody. Uh... Hyvää huomenta kaikille. Nimeni on Ines Zuber. Olen työllisyysvaliokunnan varapuheenjohtaja Euroopan parlamentissa. Puhun nyt Portugalia. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän yhteiseen seminaariin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan järjestämänä tarkoituksena on kerätä yhteen neljä virastoa, jotka tekevät työtä samalla alalla. Ja keskustelemme täällä Euroopan sosiaalisesta mallista tärkeänä kilpailukykyä edistävänä tekijänä. Minulla on suuri ilo vastaanottaa tähän seminaariin teidät. Järjestimme tällaisia samantapaisia seminaareja aikaisemminkin. Meillä oli eri formaatteja. Viimeisin järjestämämme seminaari pidettiin kaksi vuotta sitten 2001 vuoden heinäkuussa. Silloin keskusteltiin kysymyksiä, jotka liittyvät nuorisotyöllisyyteen ja haasteisiin, joita meillä on koulutuksen alalla ja työmarkkinoiden alalla. Keskustelimme myös tarpeesta saada luotua kunnollisia työpaikkoja nuorille erityisesti. näille nuorille joilla ei ole, jotka eivät ole koulutusta, eivät, he eivät seuraa koulutusta eikä heillä myöskään ole työpaikkaa, nämä niin kutsutut ninit. Keskustelussa nousi esille, kuinka tärkeää työtä virastot voisivat tehdä Euroopan unionin sosiaali- ja työllisyyspolitiikassa ja Euroopan unionin naapurimaissa. Tässä keskustelussa tarkoituksena on saada aikaan edellistä keskustelua vastaava henki. Pyrimme siihen, että virastojen aikaansaamasta synergiasta olisi kaikille hyötyä. Tulemme keskustelemaan täällä tänään Euroopan sosiaalisesta mallista. Ja aivan aluksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi ministeri Valerian, Valeriu Lazarin. Hän on Moldovan valtiovarainministeri ja varapääministeri, ja hän on yksi asiantuntijaryhmän jäsenistä, jolla aloitamme keskustelun. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös eh, neljän, mm, nämä neljä viraston johtajaa, Leitmeier, Moneli Leitmeier, Menendez Van Dyssen, eh, Sedlacekia Sedlacek ja Serban. Haluaisin pyytää, että seminaarin osallistujat täyttäisivät lomakkeen, joka teille jaetaan, ja lauttaisitte sen sitten sihteerille, sihteeristölle. kun mainitsen näiden neljän viraston johtajat, annan puheenvuoron Christian Liitmeyerille CDFOPista. Gentlemen, on behalf of the agency, Kiitoksia. Viraston puolesta on ilo ja kunnia toivottaa teidät tänne tervetulleeksi ja haluaisin kiittää puheenjohtajaa Peresiä ja Zumaria ja koko, ja koko valiokuntaa siitä, että järjestitte tämän. Ja haluaisin myös herra Ratsmonen toivottaa tervetulleeksi ja vara, Moldovan varapääministeri Lasarin ja Beckerin ja muut jäsenet. Director of CIMET, Ms. Fischbach, CIMETin pääjohtajan. Foundation of the Public Service Unions. And last but not least. Ja sitten myös herra Rejuun joka on komission poliittisten neuvonantajien toimistosta. On vaikea sanoa että ihan tarkkaan, mikä on eurooppalainen sosiaalinen malli, mutta kyseessä on sosiaaliset investoinnit, joustoturva, työpolitiikka, ja tässä olemme erilaisia kuin USA. Meillä on erilaiset ideologiat, jotka muodostavat eurooppalaisen identiteetin Puheenjohtaja paros sanoi 2012, että meidän pitäisi järjestää tällainen moderni suojelujärjestelmä ja siinä vuoropuhelu on aivan ytimessä. Ja niin kuin kansalaiset tietävät, niin EU on, e on liittyy tällainen sosiaalinen ulottuvuus. Ja esimerkiksi Saksan, Itävallan, Pohjoismaiden esimerkit osoittavat, että tämä ei ole suinkaan este, vaan paremminkin juuri syy, minkä takia olemme kilpailukykyisiä. Ja sitten päinvastoin tällainen kestävä kilpailukyky niin on juuri riippuvainen tällaista sosiaalista investoinnista ja sosiaalista suojasta. Ja siitäpä on peräisin tämän päivän seminaarin otsikkokin. Tämän pitäisi siis kaiken olla ilmeistä selvän. Neljä virastoa osa ETF, Eurofund ja CDFOP heijastavat näitä järjestelmiä ja osoittavat, että toimijat ovat kiinnostuneita tästä kysymyksestä. Eurofund ja CDFOP on perustettu jo 75, ne olivat ensimmäiset kaksi virastoa, ja kaikki neljä virastoa ovat sellaisia, että niitä hallinnoidaan työmarkkinaosapuolten mallilla ja nämä kaikki osapuolet ovat, niiden osallistuminen on tärkeää, niin kuin puheenjohtaja Baros on sanonut. Ja tämän päivän seminaari on hyvä mahdollisuus osoittaa, miten virastot voivat olla mukana eh, tässä keskustelussa, jatkossa keskustelussa siitä, mikä on Euroopan politiikan sosiaalinen ulottuvuus. Näin unionia myös lähennetään kansalaisiin nähden ja myös saadaan unionille hyväksyntää tällaisina säästöaikoina Monet, äh, monissa maissa äh, epäilykset ja skeptisismi kasvaa, vaikkakin me voimme parantaa Euroopan kansalaisten elämää. Ja haluaisin myös aluksi esittää kiitokset niille kollegoille äh, virastoista ja valiokunnasta, jotka ovat järjestäneet tätä seminaaria. Kiitoksia. obrigada, Sr. Letamir. Um... Kiitoksia, herra Letmaier. Seuraavaksi annan puheenvuoron taikka ensiksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi Xavier Bratsmoneen. Hän on koulutuksen ja kulttuurin osaston varapääsihteeri Euroopan komissiosta, taikka varapääjohtaja. Haluaisin antaa hänelle nyt puheenvuoron. Hän esittelee meille tämän seminaarin avainkysymykset. Kiitos rouva puheenjohtaja, rouva varapääministeri, hyvät naiset ja herrat. Entisessä elämässäni pari vuotta sitten vielä usein suoran ja epäsuoran olin tekemisessä työllisyysvaliokunnan kanssa, ja meillä on erinomaiset muistoita niistä kriittisistä, mutta aina rakentavista keskusteluista, joita täällä valikoissa kävin erityisesti kenen puheenjohtaja Rova Pervans Peresin kanssa. Kysy pelkästään henkilökohtaisista niin vaan myöskin siitä, mitä olen voinut ottaa opikseni täältä Euroopasta sosiaalimallista. Yksi, mitä opin, on se, että koulutuksen ja sosiaalisten kysymysten täytyy kulkea käsi kädessä, varsinkin jos on kyse työllisyydestä ja tämän tyyppistä kysymyksistä. Kaikki EUn tahot eivät välttämättä aina puhu keskenään samaa kieltä, ja siksi on erittäin tärkeää minun kannattani henkilökohtaisestikin olla täällä tänään. Mitä näihin erillisvirastoihin tulee? Ja kun tarkastetaan keskivertokansalaista ja sitä, mitä he tietävät Euroopasta, tavallinen kansalainen ei ymmärrä, miksi nämä neljä virastoa, jotka hoitavat eurooppalaisia sosiaalimalliin liittyviä kysymyksiä, eivät pysty tekemään yhteistyötä, mikä näin ei ole. Kansat eivät tätä ymmärtäisi. On hienoa, että virastot ovat täällä tänään kaikki edustettuina. Syy, miksi virastot ovat täällä tänään, on perustavanlaatuinen. Virastot voivat auttaa meitä antamaan enemmän näyttöön perustuvaa poliittista osviittaa. Juuri poliittinen näyttö ja kokemus työllisyyden ja koulutuksen alalta on tärkeää. Meidän täytyy tietää, mitä tapahtuu, meidän täytyy tietää, mikä toimii hyvinvointimallin osalta, ja lisäksi meidän täytyy välttyä tällaisilta tyhjiltä, tyhjiltä sanahililtä, mitä usein kuullaan, vaan pitenkin täytyy olla konkreettista tietoa ja näyttöä. Sosiaalinen Eurooppa ja kilpailu kysymys. Sosiaali-Eurooppa ja kilpailukyky ja miten näitä vedetään eteenpäin on otsikkona tänään. Sosiaalinen malli ja sosiaalinen vuoropuhelu, työmarkkinan vuoropuhelu ja kilpailukyky. Ei, ei pidä unohtaa, että mikä me vahvempaa eurooppalaista sosiaalimallia, tapa toteuttaa se ei ole se, että puhutaan jatkuvasti aina vain solidaarisuudesta, vaan meidän täytyy myöskin Muistaa, että solidaarisuudesta on taloustakin hyötyä. Olen varma, että virastot tulevat tämän meille osoittamaan käytännössä todeksi. Lyhyesti haluaisin sanoa muutaman sanan kolmesta asiasta. Ensinnäkin, missä vaiheessa sosiaalimalli on, mitä tulevaisuuden näkymiä edessämme avautuu. Ja lisäksi puhun vielä yhdestä avainalueesta, joka minun mielestäni on edelleenkin jäänyt lapsipuolen asemaan ja jota pitäisi enemmän painottaa tulevissa keskusteluissa Euroopasta sosiaalimallista. Mikäli saatte puhua nyt henkilökohtaisesta kokemuksestani, koska ei minulla lupaa ja valtuutusta puhua sosiaalimallista koko komission nimissä. Joten nämä ovat henkilökohtaisia kommenttejani. Ensinnäkin sosiaalimallista nykymuodossaan. On aivan päivän selvää, että kaikki välineet, jotka Euroopassa on rakennettu pala palalta viimeisten 50 vuoden aikana ja seitsemän laajentumisen yhteydessä, on nyt asetettu koetuksille koska talouden kriisi on pahempi kuin koskaan. Aikana, jolloin talous- ja rahoitus rajoitukset, aiheutat valtavia paineita julkiselle sektorille ja sosiaaliseen suojeluun ja eurooppalaisen sosiaalimalliin kohdistuu valtavia paineita, ajat ovat vaikeita hyvinvoinnin kannalta. Onko Euroopalla jokin rooli tässä kaikessa? Nähdäkseni hyvä että emme nyt puhu vain hienoin sanakäänteen Euroopasta, vaan pitää katsoa, mitä rajoituksia on sillä, mitä Eurooppa voi tehdä. Ensimmäinen rajoitus on perustuslaillinen laatuan. Kun puhutaan koulutuksesta, työsuojelusta ja muista kysymyksistä, perussopimukset ovat pohjana. Kansalaiset haluavat että Euroopan nyky niin roolinsa, mutta se on, sen täytyy olla rajallinen rooli. Saksan perustuslakituomioistuin on antanut päätöksen Lissabonin sopimukseen ja sanoi, että sosiaalipolitiikka on kyllä yhteen sopivaa Saksan perustuslain kanssa niin ikään koulutuspolitiikka, mutta se siitä. Tämän pidemmälle ei pidä mennä, eikä pidä unohtaa, että tämä on todellinen rajoitus, mutta kyse politiikasta, ei perussopimuksesta. Politiikalla voidaan tehdä muutoksia. Ja kun määrittelemme me meidän täytyy varmistaa, että voimme osoittaa kansalaisille, että positiivista myönteistä vaikutusta voi tulla Euroopan tasolta sen osalta, mitä tulee Euroopan sosiaalimallin säilymiseen. Eurooppa voi tässä auttaa ja hyvinvoinnin ylläpitämisenkin se voi auttaa. Politiikassa on nyt kolme estettä sosiaalimallin osalta. Ensinnäkin politiikan luonne jo sinänsä, silloin kun on kyse työsuojelusta, koulutuksesta, ammattikoulutuksesta. Se on erityislaatuinen ala. Mikäli halutaan energian saantivarmuutta parantaa, Täytyy ensinnäkin analysoida monimutkaisia taloudellisia realiteetteja ja teknisiä kysymyksiä. Sen täytyy puhua yhteisistä tavoitteista ja vaikeista kompromisseista kansallisten intressien valossa. Tämä on joka päivästä elämää Euroopan unionissa, mutta mikä tarkastellaan sosiaalista Eurooppaa, Euroopasta sosiaalimallia, täytyy pohtia kaikkien näitä seikkoja aivan yhtä monimutkaisesti, mutta lisäksi täytyy vielä tarkastella hyvin voimakkaata poliittisia ja kansallisia näkemyksiä ja kulttuuritaustoja, eri maiden intressejä, poliittisia uskomuksia ja ideologioita. Nämä ovat tällaisia rajoitteita, jotka eivät ole niinkään kourintuntia, mutta aivan yhtä vaikeita käsitellä. Ja tällä on vaikea saada lisäarvoa luotua, koska sosiaalipolitiikassa on kyse politiikasta ja hyvinvoinnista. Ja, ja kun, aina kun puhutaan poliittisista pyrkimyksistä, näitä rajoitteita ei pidä aliarvioida. Haluaisin mainita sen yhden paradoksin. Sosiaaliset yhteiskunnalliset muutokset ja paineet, jotka kohdistuvat sosiaalimalleihin, ovat sellaisia, että sisäiset tekijät yhteiskunnassamme vaikuttavat näihin. Euro- eri puolilla Eurooppaa on erilaisia malleja. Skandila- skandinaavinen, anglosaksinen ja manner, Keski-Euroopassa valitseva malli. Ja kuinka sitten luodaan merkittävää, järkevää toimintaa sosiaalisen suojelun ja sosiaalipolitiikan puolelle Euroopassa. Minun nähdäkseni näh- tärkeintä globaalistuvassa maailmassa ja varsinkin Euroopassa ja eurooppalaisen sosiaalinen osalta on muistaa yksinkertainen asia, jota useinkaan ei muista riittävästi, kun entinen neuvostoliitto Intia, Kiina ja muut päättivät, että tulla mukaan maailman kauppaan ja maailman talouteen. Koko maailman työväestö yhtäkkiä kaksinkertaistui puolestatoista kolmeen miljardiin samalla markkinoilla. Siksi kestävyys eurooppalaisen sosiaalimallin kohdalla on vaarassa. Kyse on palkoista ja kilpailukyvystä. Lyhyesti sitten vielä. Sosiaaliset yhteiskunnalliset rakenteet muuttuvat sisäisesti, koska väestö ikääntyy esimerkiksi. Ja siksi sosiaalipuolen kustannukset kasvavat ja paineet nousevat. Usein Ajatuksena on edelleenkin se, että tarkastellaan perhemallia, pysyvän perheen mallia, mutta samaan aikaan on maahanmuuttoa uuden tyyppisiä uusperheitä ja elinikäisen oppimisen tarve kasvaa. Joten meillä on edessämme vaikeuksia, jotka syntyvät siitä jännitteestä, joka vallitsee sisäisen kehityksen osalta, kun on kyse hyvinvointimalleista, ja toisaalta maailmanlaajuiset globaaliset tekijät vaikuttavat tilanteeseen. Tässä on hyvin vaikea määritellä eurooppalaista ja kansallista toimivaltaa näissä kysymyksissä, mitä kunkin kuuluu tehdä. Viimeinen kommenttini, kolmas este, on usein jäänyt unholaan. Ei siksi, että ihmiset ymmärtäisi sitä, vaan pikemminkin ihmisten on vaikea tunnustaa sen vaikutusta. Tämä on yksinkertaisesti se, että 28 jäsenvaltion välillä on paljon eroja. Ja kun tarkastellaan kriisiä, yhteiskuntamme muotoa ja naisten työllisyyttä esimerkiksi ja nuorisotyöttömyyttä, mitä tahansa muuta indikaattoria, joka on relevantti eurooppalaisen sosiaalimallin kannalta, voidaan havaita, että dramaattisia eroja vallitsee maiden välillä. Ja on suuri illuusio kuvitella edes, että meillä voisi olla mielekästä politiikkaa ja mielekkäitä vastauksia tulevaan, tuleviin kysymyksiin Euroopan sosiaalimallin kohdalla, vastaukset voisivat ottaa samanlaisia kaikille. Meidän ottaa huomioon monipuolisuus ja erilaisuus ja toimia varovaisin sanakääntein koska muuten vaarana on se, että kun pyritään ottamaan kaikkien intressit huomioon, niin sitten saamme pelkästään erittäin banaaleja, yleispäteviä asioita, joista ei ole hyötyä kenellekään. Meidän täytyy oppia käsittelemään erilaisuutta, moninaisuutta. Globaalistuvassa maailmassa ja kun otetaan huomioon, että hyvinvointijärjestelmät muuttuvat sisäisesti ja EUn sisällä 28 jäsenvaltiossa on valtavan suuria eroja, jotka ovat vain kasvaneet kriisin yhteydessä, koska konvergenssi on hidastunut, niin kaikki nämä tekijät huomioon ottaen meidän täytyy varmistaa, että kiinnitämme riittävästi huomiota kaikkiin näihin tekijöihin, kun pohdimme Euroopan, Euroopassa hyvinvointia tulevaisuudessa. Jo muutama sana tulevaisuudesta. Sanottu nyt tämä mainittuneen kaikki nämä ongelmat ja esteet ja rajoitukset, voi tietystikin antaa hienoja lausumia eurooppaista sosiaalimallista. Saattaa olla, että puhutaan hienoin sanakäänteen, mutta operatiivinen sisältö puuttuu. Ja voiko eurooppaisten puhua yhdellä äänellä, kun tarkastellaan, miten suuria er-, eroja talouskriisinkin myötä on eri jäsenvaltioiden välillä? Ja kun otetaan huomioon, kuinka talouskriisi on vaikuttanut talouteemme. Kaikesta huolimatta, kun pyritään pois tästä kriisistä, Euroopan unionin täytyy löytää vahvempi rooli sosiaalipolitiikin puolella kuin aiemmin. Ja tähän on yksinkertainen syy. Se, että emme investoi ty- kunnolliseen työllisyyspolitiikkaan, sosiaalimalliin, nuorten työllistämiseen. Tästä tulee valtavia kustannuksia, kun otetaan huomioon se merkittävä rooli, joka ihmiselle heidän tietotaidollaan on Euroopan tulevaisuuden kannalta ja tieto, tietoon perustuvan talouden kannalta. Euroopan kansat ovat skeptisiä Euroopan ja sen instituuden suhteen. Ja kuten Colin Chad kerran totesi, eurooppalainen sosiaalimalli on se, joka sitoo Euroopasta toisiinsa. Ja kun kysytään kansalaisilta Riikasta Atenan saakka, mitä he odottavat julkisilta viranomaisilta kriisin aikoina, mikä on suurin haaste yhteiskunnamme edessä, mitä Eurooppa voisi tehdä tälle haasteelle, vastaus on todennäköisesti samanlainen kaikkialla. Antakaa ihmisille työtä, Pitäkää huolta köyhistä, pitäkää kiinni terveysjärjestelmistä, terveydenhoidosta, eläkkeistä, sosiaaliturvasta. Antakaa nuorelle koulutusta ja tietotaitoja, joita tarvitsevat uudella vuosisadalla. Joten kyllä Euroopalla täytyy olekin rooli, mutta mikä rooli? Ongelma on se, että diagnoosin tekeminen on kyllä helppoa, ratkaisujen löytäminen on vaikeaa. Voisin vain todeta, että eurooppalainen integraatio kukoistaa yleensä kasvun aikana, mutta kriisin aikana se sitten nukkuu talviunta. Nyt ja se tehdä asia päin vähän lailleen. Euroopan parlamentin komission tehtävänä olisi kuuden kuukauden tai kahdeksan kuukauden kuluttua saada aikaan viiden vuoden mandaatti, jonka aikana EUn uskottavuus tulee perustumaan sille, että se pystyy auttamaan Euroopan pois kriisistä ja se pystyy löytämään ratkaisuja niihin haasteisiin, jotka liittyvät eurooppalaisen sosiaalimalliin. Tämä on vaikeaa, mutta ei mahdotonta, koska kansallisessa politiikassa on eurooppalainen ulottuvuus. Euroopan ja komission tehtävänä on auttaa määrittelemään se, miten kriisi on vaikuttanut kansalliseen politiikkaan ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta pitäisi tehdä tavoite ja Euroopan antaa tässä vahva rooli kestävä rooli. Ja tätä varten nämä erilliset virastot ovat täällä meitä auttamassa tässä tehtävässä. Meillä on vielä, minulla on ilman hetki, minulla on vielä hetki aikaa, mikä puheenjohtaja tämän sallii. Pitäisi pohtia, miksi meidän täytyy tehdä enemmän, enemmän tällä alalla kuin tällä hetkellä alalla, joka tietystikin on jo EUn estyslistalla. Meidän pitäisi toimia paljon voimakkaammin ja ponnekkaammin näissä kysymyksissä. Kun parlamentti tulevaisuudessa puolustaa koulutusta, ja ammattikoulutusta, tietotaidon hankkimista tärkeinä elementteinä, joilla voidaan parantaa EUn asemaa tulevina vuosina. Tässä pitäisi meillä olla vahvempi rooli tulevaisuudessa. Koulutus ja tietotaidon hankkiminen on erittäin kriittistä Euroopan kasvun, työllisyys, työllisyyden ja kilpailukyvyn kannalta. Kyse on työpaikoista ja kyvystä mukautua muutoksiin ja saada aikaan sosiaalista kohesiota ja oikeudenmukaisuutta. Tämä on järkevää talouden kannalta ja myöskin talouden ja yhteiskunnan kannalta täytyy löytää järkevä ratkaisu kriisistä pois pääsemiseksi. Euroopan kaikki, se voiko Eurooppa pitää kiinni sosiaalimallistaan, tulee riippumaan näistä ponnisteluista. Koulutuksen puolella on tulossa val- valtava hyökyaalto, tsunami. Nyt meillä on tilaisuus muuttaa tämä Euroopan eduksi ja mahdollisuudeksi sen sijaan, että tämmöisiä on pelkästään haaste. Nyt yli sadan vuoden ajan on ollut sellainen tilanne, että ihmiset ovat oppineet ja opettaneet samalla tavalla kuin aiemminkin. Otetaanpa kirurgi vuodelta 1800-luvulta ja sitten tarkastan tämän päivän tilannetta. Sata vuotta sitten koulutuksen saanut kirurgi pystyisi tänä päivänä vain lakaisemaan lattia leikkaussalissa. Mikäli sata vuotta sitten toiminut opettaja siirtäisi nykyaikaan, hän pystyisi opettamaan täysin. Mikään ei ole muuttunut opettamisessa samalla kun globaalistuminen ja teknologia ovat merkittävästi vaikuttaneet yhteiskunnamme, yhteiskuntamme kaikkiin osatekijöihin, pankkialalle ja musiikkialalle ja kaikille muillekin aloille, niin kyllä koulutustakin pitää voida uudistaa. Kyse on teknologian käyttämisestä koulutuksessa esimerkiksi. Nyt täytyy mahdollistaa se, että ihmiset pystyvät helpommin oppimaan, missä tahansa sitten haluatkin oppia ja millä tavalla haluatkin oppia. Don Quixote kirjoitettiin 400 vuotta sitten. 380 vuotta tämän jälkeen, vielä 10 vuotta sitten, kyky lukea Don Quixotea riippuu yhdestä asiasta. Siitä, kuinka monta Don Quixotin kopiota oli olemassa, mutta tänä päivänä kuka tahansa, missä tahansa, voi ilmaiseksi lukea Don Quixotea, ja tämä on seikka, jota emme riittävästi vielä arvosta. Tämä on valtavan suuri potentiaali ja mahdollisuus, ja lupaus tulevaisuuden kannalta, kun tarkastamme lapsiamme ja tulevaisuuttamme. Tässä vaiheessa haluaisin sanoa teille, että meidän pitäisi varmistaa se, että me keskitämme huomiomme ja ponnistelemme tulevaisuudessa kansallisella Euroopan tasolla siihen, että koulutuksesta tulee todellakin osa, ei pelkästään koulutuspyrkimyksen Euroopassa, vaan tästä, vaan tästä tulee strateginen tavoite Euroopassa. Nyt käyn lävitse nopeasti neljä haastetta, jotka merkittävästi tulevat vaikuttamaan siihen, miten koulutus tulevaisuudessa muotoutuu Euroopassa. Tästä on uutta näyttöäkin ja tulemme esittelemään tämän yhdessä 8. lokakuuta yhdessä OECDn kanssa. Meillä on uutta näyttöä, joka osoittaa, että Euroopasta puuttuu aikuisväestön piiristä tietoja ja taitoja. Euroopassa on kolme maata, jotka tietojen ja taitojen ja kykyjen saarella pystyvät kilpailemaan Japanin kanssa. Euroopassa suurissakin maissa on huono aikuisten tietotaitotaso. Ja tämä tulee vaikuttamaan tai vaikuttaa kilpailukykyyn. Eurooppalainen sosiaalimalli perustuu kilpailukykyyn. Yksi aikuinen viidestä Euroopassa, näin raportissa lukee, oma niin huonot tiedot ja taidot, että heillä on suuri riski olla pääsemättä työmarkkinoille. He eivät ole työllistettävissä. Euroopassa työvoima on tietystikin alkanut kutistua viime vuosina. Tämä oli ensimmäinen haaste. Tästä on vahvaa näyttöä. Meidän täytyy parantaa tai kouluttaa aikuisia Euroopassa. Toinen haaste on löytää riittävät investoinnit. On yksinkertainen tapa, niin kuin Harvardin entinen dekani totesi, hoitaa tämmöisiä kuntoon. Koulutuksen täytyy satsata. Tietystikin rahaa voi pistää paljonkin koulutukseen ja tulokset voivat olla monenkirjavia, mutta Olemme todenneet jo pitkään komission puolella ja hallitusten päämietkä ovat sanoneet vuotuisissa kasvuennusteissaan tänä vuonna, että on erittäin tärkeää pitää yllä kasvua, kasvulle suotuisaa ympäristöä. Ja kymmenen maata Euroopassa on vähentänyt itse asiassa investointia tällä puolella absoluuttisesti katsottuna. Ja toinen täytyy tunnustaa tiedot ja taidot ja pätevyys. Meillä on eurooppalainen pätevyysverkosto, Bolognan prosessi ja muita toimia, mutta todellisuus on, että meillä edelleenkään ei ole todellista aluetta, jolla aivot, ihmiset, ajatukset voivat vapaasti liikkua Euroopassa. Tällaista aluetta ei vielä ole. Ja viimeisin, mutta kaikkein tärkein, joka haluaisin mainita, on se, että me emme hyödynnä riittävästi koulutuksen mahdollisuuksia yhteiskunnan kannalta. Emmekä hyödynnä myöskään riittävästi teknologiaa ja avointa koulutusta kaikille niin, että koulutus olisi ilmaista ja kaikki mukaan ottavaa. Tämä tulee todennäköisesti muuttamaan sitä ajattelutapaa, jota koulutuksen puolella käytetään. Koulutuksessa bisnesmalli tulee muuttumaan. Nämä neljä haastetta ovat sellaisia, että maat yksin eivät voi niihin tarttua. Tähän, tässä on erittäin vahva argumentti yhtäältä toisessa periaatteen kannalta, mutta toisaalta Euroopan unionin jäsenvaltioiden pitäisi toimia tässä käsi kädessä Viimeinen on vetomus. Viimeinen pointti on vetomus. Mikä on pitää kirjoittaa sosiaalimallista, meidän täytyy pohtia myöskin sitä, kuinka koulutus ja tietotaito voi myötävaikuttaa vaurauden ja kilpailukyvyn edistämiseen. Emme ole yksin tämän ongelman kanssa maailmassa. Eurooppalainen sosiaalimalli tulevana vuosikymmenenä on asia, jota täytyy voimakkaasti puolustaa ja edesauttaa. Täytyy muistaa, että EUn haaste on se, kuinka voidaan parantaa Euroopan kansalaisten hyvinvointia sellaisen mallin, mallin avulla, joka ei perustu illuusioihin. Eikä pidä uskoa, että kansallisesti ja kansallisia resursseja voidaan ratkaista ongelmat, vaan pitää katsoa rajojen ulkopuolelle. Purkaraja-aidatta. Eurooppa usein saarnaa muille ja ärsyttää muita, mutta sosiaaliasioissa enemmän kuin muilla alueilla Euroopan on toiminut näin, mutta oikeastaan meidän pitäisi meidän pitäisi muistaa se, että kansainvälisen lain, tai lain täytyy olla päällimmäisenä. Ei pidä nyt opettaa tai päälle pääsmäröidä muille, muiden suuntaan, vaan pitää näyttää, antaa näyttöä siitä, että meidän sosiaalimallimme on kunnossa ja muut maat voivat katsoa Euroopan suuntaan saman tapaan kuin joitakin vuosia sitten innoituksen lähteinä sosiaalikysymyksissä. Toteutuuko tämä? Tämä tulee vaikuttamaan siihen, miten, me, miten uskottavia olemme muun maailman silmissä ja mitä vahvempi rooli Euroopassa on Euroopan sosiaalimallin puolustajana, sitä paremmin, parempi todennäköisesti meillä on onnistua tästä. Meillä minun tehtäväni, vaan pikemminkin erillisvirastot voivat antaa meille näyttöä siitä, miten asiat kuuluu hoitaa ja miten pidämme tätä keskustelua yllä. Obrigada pelas suas palavras. Foram... Kiitoksia näistä sanoista. Tämä oli erittäin kiinnostavaa. Varsinkin näinä aikoina ja ottaen huomioon vaatimukset, joita aika asettaa. Valitettavasti usein ihanteet ja todellisuus eivät kohtaa. Ja tästähän meillä haasteetta syntyy. Sitten siirrymme temaattiseen istuntoon. Ja tähän liittyy neljän viraston johtajien esitykset. Jokainen puheenvuoro voisi kestää korkeintaan kymmenisen minuuttia. Ja nyt annan jälleen puheenvuoron Christian Tetmajerille. Hän on Sedefopin johtaja. Ja käyttää viraston puolesta puheenvuoron Aiheena on kansalaisten valmistaminen muuttuvia työmarkkinoita varten, koulutuksen ja kurssituksen uudistaminen. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, members. Hyvät naiset ja herrat, eh, Sedefophan on ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus ja eh, se on siis tällainen virasto, joka tukee EU-politiikkaa poliitikkoja ja auttaa poliitikkojen täytäntöönpanossa. Tämä ei pelkästään tarkoita tiivistä yhteistyötä komission kanssa, jäsenvaltioiden hallitusten kanssa ja työmarkkinaosapuolten kanssa, vaan myöskin sen tarkoitus jakaa tietoa ja käydä keskustelua toimielinten, valiokuntien, sidosryhmien ja muiden tut- esimerkiksi tutkijoiden kanssa tämä sosiaalisten investointien paketti on sellainen, että komissio kohottaa jäsenvaltiota kiinnittämään enemmän huomiota aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan ja koulutukseen muun muassa. CDFOPin työssä koitetaan parantaa ammattikoulutusta ja elinikäistä oppimista. Tietenkin eh, yksi, e- ellei ehkä tärkein eh, indikaattori eh, yksittäisille opiskelijoille on se, että he saisivat nämä tiedot ja taidot, jotka pitäisivät heidät töissä. Työmarkkinoiden kannalta relevantti oppiminen tarkoittaa sitä, että saa sellaisia tietoja ja taitoja, että pystyy seuraamaan työmarkkinoita. Ja yksi keskeisistä fokuksista meidän työssämme on työmarkkinoiden seuraaminen pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä, niin että voidaan huomioida tämä koulutuksessa. Aivan niin kuin herra tässä juuri äsken kuvaili. Ja tämän yhdistäminen työmarkkinoiden tarpeisiin asettaa tässä erityisen eh, huomion kohteeksi tämä rajapinnan eh, näiden kahden välillä sen suhteen, miten pystytään nopeasti näitä opintokokonaisuuksia mukauttamaan ja tekemään sitten oikeanlaisia päätöksiä ja kun arvioidaan näitä taitoja, niin ei pelkästään ole selvää, että tarvitaan korkeampaa koulutustasoa ja taitoja, vaan myös käy, on käynyt ilmi, että myös keskitason koulutuksessa on puutteita lähivuosina. Ja tämä on kuitenkin tärkein väylä töihin, että on työmarkkinoiden kannalta oikeanlaista osaamista. Se on jatkossakin hyvin tärkeää nuorten työllistämisen kannalta yrityksissä ja myös innovointikapasiteetin kannalta ja loppuviimetteeksi koko Euroopan unionin kilpailukyvyn kannalta. Ja sitten se, että tarvitaan yhä korkeammin tai pätevämpää työvoimaa, niin osoittaa sen, että kolmannella koulutustasolla, korkeakoulutasolla tarvitaan myös oikeanlaista politiikkaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ihmisillä pitäisi olla sellaiset pätevyydet, joissa on töiden kannalta tar- oikeanlaiset tiedot ja taidot. Tämä on tärkeää, jos haluaa löytää ja pitää työpaikkansa. Herra Putatis Tessalonikin pormestari sanoi, ja muistakaa, että Tessaloniki on yksi niistä paikoista, jossa tällä hetkellä nostettu noin 60 prosenttia. Meillä oli ennen hyvät ammattikoulut ja nyt ne ovat menneet. Investoinnit kouluihin, koska kysyntä on vähentynyt, on jossain tapauksissa ollut koulun isku kouluille. Eli taitoja ei enää, taidot eivät enää houkuttele ihmisiä jos ymmärrämme sen, että keskitason koulutus on edelleenkin tärkeää, niin ja itse asiassa puolet ähm, äh, oppilaista on ammattikoulutuksessa, niin silloin tämä on todella tärkeä kysymys. Tässä on isoja eroja äh, tässä, äh, tässä jostakin puolet joissain maissa, muutamia prosentteja, joskus 70 prosenttia. Tähän liittyy imago-ongelmia muutamissa maissa. Ammattikoulutus ja erityisesti oppisopimuskoulutukset, niitä pidetään edelleenkin yleissivistävän koulutuksen ohella huonompana vaihtoehtona Muutamissa jäsenvaltioissa on koitettu tätä politiikkaa mukauttaa niin, että esimerkiksi ammattikoulutus on hyvin korkeatasoista, niin että opiskelijat voisivat myös tämän kautta sitten päästä korkeamman tason koulutukseen. Sitten kun on keskusteltu ammattipätevyyksien tunnustamisesta, niin on keskusteltu myöskin ammattikoulutuksen laadusta ja siitä, että pitäisi parantaa myöskin ammattikoulutuksen laatua. Ja tästä on laadittu äskettäin kertomus, jossa on sanottu, että 15 oli tällaisia lyhyitä korkeakoulututkimuksia, sitten 15 oli myös tällaisia keskiasteen, toisen asteen koulutuksia, johon liittyy tällaista käytännön koulutusta myöskin. Ja on käynyt myös ilmi, että vanhempia pitäisi valista yleisesti, jos ammattikoulutusta halutaan lisätä. Oppilaan ohjaus on tässä tärkeää kannustin. Ja tietenkin tämän täytyy tapahtua yhdessä sen suhteen, miten ammattikoulusta mukautetaan, ja tämä on sitten hallituksen heiniä, ja työnantajan on oltava myöskin mukana ö, mukauttamassa koulutustarjontaa. Ja vaikkakin meillä on korkea nuorisotyöttömyys, niin joitakin työpaikkoja pystytään täyttämään. Osa yrityksistä, joilla on ollut vaikeuksia rekrytoida, niin on, nämä määrät ovat tietysti laskeneet kriisin aikana, mutta edelleenkin vaikeuksia on. Ja se ei aina välttämättä liity siihen, että ei ole oikeanlaisia taitoja aina hakijoilla, vaan joskus myös työolosuhteet ovat huonot tai eh, työmarkkinoilla ei ole tarpeeksi liikkuvuutta. Mutta eh, kolmesta neljästä maailmanmaasta kerätty tieto osoittaa sen, että kun on vaikeuksia päättää työpaikkoja, niin se myös liittyy siihen, että ei ole riittävää pätevyyttä tai kokemusta hakijoiden keskuudessa. Ja yksi viidestä yrityksestä, jos on vaikeuksia täyttää työpaikkaa, katsoa, että tämä johtuu myös tällaisten pehmeiden taitojen puutteesta. Ja se, että on yhtä aikaa korkea työttömyys ja sitten toisaalta vaikeuksia täyttää työpaikkoja ja osoittaa sen, että rakenteellisia, rakenteellista epä- tai epätasapainoa kysynnän tarjonnan välillä. Ja tässä nähtävästi myöskään työnantajien ja koulutuksen tarjoajien näkemykset eivät ole yhteneväisiä. Koulutuksessa, koululaitoksessa katsotaan, että puolet on ihan hyvin valmisteltu työmarkkinoilla, puolet ei. Ja sitten taas yrityksissä suurin osa pitäisi tehdä työpaikkaa vaikka täyttää juuri koulutuksen puutteiden takia. Eli koulu, koulutuslaitoksissa on paljon myönteisemmin kuva tästä asiasta. Olen samaa mieltä siitä, mistä Havie puhui omassa puheessa, että uudet tekniikat ovat tärkeitä. Ja toinen asia on sitten vähän konkreettisempi. Ja tähän on puututtukin äskeltä poliittisilla aloitteilla. Uudet oppimistavat, sähköiset oppimiskanavat ja oppisopimuskoulutukset, mutta itse asiassa vain pieni osa yrityksistä haluaa ottaa oppisopimusoppijoita. Ja jos uskomme, että tämä on uusi tapa kouluttaa ihmisiä, niin meidän pitää lisätä niiden yritysten määrää, jotka tarjoavat oppisopimuskoulutusta. Ja tällä on tietysti paljon seurauksia siitä. Me juuri nyt ehkä voi keskustella, mutta kuitenkin on näyttää siitä, että jos yritys kouluttaa oppisopimuskoulutuksella nuoria, niin se myös luo tällaisen oppimiskulttuurin yritykseen ja yrityksestä tulee elinikäisen oppimuksen kannalta tällainen oppimisorganisaatio – ja sitten Ja sitten kun katsotaan tällaista yrityksissä, niin yritysten mahdollisuudet reagoida markkinoiden muutoksiin ja kilpailukykyyn on tässä suoraan yhteydessä. Jos siis yrityksestä tulee tällainen oppimisympäristö, niin silloin pystytään käyttämään tätä oppimisympäristöä myös kiintoisella hyväksi aikuisille. Ja tosiaan kannattaa muistaa, että myös iso ongelma on se, että meillä on niin paljon vähän koulutettua työvoimaa tällä hetkellä. Ja sitten myös pätevyyden ohella meillä on kuitenkin taidosta puutteita ja näitä pystytään parhaiten sitten kuroman umpeen juuri jatkuvalla jatkokoulutuksella. Ja meillä on erilaisia ryhmiä, on ne aikuiset, joiden pitäisi parantaa taitojaan. Tämä on sellainen asia, jota pystytään nopeilla kurssituksilla työpaikoilla tai ammattikoulutuksella parantamaan. Sitten on vähän koulutetut, mutta niiden joukossa on ryhmä, joka on tämä työttömät nuoret, jotka eivät koskaan olleet vielä työmarkkinoilla. Ja jos he, heillä ei ole työtä muutamaan vuoteen, niin sitten heidän vähäistäkin taidostaan tulee jo vanhentuneita. Että vaikka heillä olisikin jonkinlainen tutkinto, niin siitä huolimatta heidän katso, voidaan katsoa, että on aika lailla epäpäteviä ja sitten tietysti ovat nämä siirtolaiset, joiden oh, kotouttaminen on vielä tykkänän toinen tarina. Haluaisin vielä puhua äh, myös niistä haasteista, joita meillä on. Ja resurssit ovat tässä kovan paineen alla. Mutta yhteistyössä teidän ja komission kanssa, niin voimme tosiaankin saada saatavuutta tällaisiin konkreettisiin poliittisiin toimiin. Obrigada, Sr. Letamir eh, Letmaier, também pela sua... Suuret kiitokset, herra Letmaier, tästä tärkeästä puheenvuorosta. Kiitän myös näistä tiedoista, joita tarjositte johtamastanne virastosta aikaisemmin. Nyt annan puheenvuoron Juan Menendez Valdesille. Hän johtaa Eurofound-säätiötä. Ja Hän kertoo meille tarpeesta edetä kohta, kohti kilpailukykyisempää Eurooppaa parempien elin- ja työolojen kautta. Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Kuten tiedätte, Eurofound, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, joka täällä mainittiin, on yksi Euroopan unionin vanhimmista virastoista. Pyrimme antamaan tietotaitoa, jotta voidaan tukea näitä sosiaali- ja poliitikkoja. Sosiaalinen malli on avainasemassa kaikessa toiminnassamme. Kaikki tänään esiin otetut kysymykset koskevat siitä, mitä Eurooppa voi tarjota mallinsa kanssa, kuinka se voisi olla kilpailukykyisempi eri alueilla. Nämä ovat olleet keskeinen osa keskusteluja. Me tänä vuonna esittelimme neljän vuoden työohjelman. jossa ilmaisten pyrkimyksemme anneta parempaa tietoa tämän alan politiikan varten. Nyt keskustellaan siitä, missä määrin kilpailukyky, reiluus, solidaarisuus voisivat olla osa tätä politiikkaa. Christian Mer mainitsi esimerkkejä, jotka osoittavat, ettei tämä ole välttämättä mikään tasapainotilanne on erojen maiden välillä. On osoitettu myös, että voidaan säilyä hyvin korkealla kilpailukykytaulukoissa, kun samalla hyvinvointijärjestelmä pidetään korkealla tasolla. On maita ja, pol- ja eri maissa ja toiminnassa sopeutetaan politiikkaa, on sopeuduttava haasteisiin, joita meillä on. Työelämässä oleva väestö pienenee työmarkkinoilla, tilanteet muuttuvat, meidän on toimittava toisella tavalla. Nyt on todella sopeuduttava. E, kysymys ei ole niinkään siitä, että luovuttaisiin sosiaalista mallista. Siksi on tärkeää tietää täsmälleen, mitä on muutettava ja kuinka sopeuduttava. Ja sitä varten tarvitsemme tietoa, on valvottava kehitystä, on tunnistettava esimerkkejä asianmukaisesta toiminnasta. Ja tämä on juuri virastojen ja meidän virastomme tehtävä. Voimme kerätä tietoa, jolla voimme auttaa politiikan tekijöitä tekemään oikeat päätökset. Me siis valvomme ja analysoimme työolojen kehitystä, yhtiöiden käytäntöjä, teollisuuden käytäntöjä, valvomme työmarkkinoita ja tarkkailemme työ- ja elinolojen kehitystä Euroopassa. Xavier Bratz puhui työoloista, haluaisin siihen puuttua. Se on virastomme nimessäkin työttömyyden ja kriisin aikoja elämme ja voidaankin sanoa, että mikä tahansa työpaikka on tärkeä. Tämä on kyllä totta, mutta työpaikkojen laatu on myös hyvin tärkeä. Ei ainoastaan yksilöille, vaan myös yhteiskunnalle. Työmarkkinoiden osallistumisprosentti riippuu paljon siitä, minkälaisia työoloja voimme tarjota, jos haluamme ja jos tarvitsemme lisää ihmisiä töihin niin, että ihmiset myös pysyisivät pidempään työpaikoissaan, tarvitsemme asianmukaiset työolot. Tätä tarvitaan, jotta voidaan taata asianmukainen sosiaaliturvamalli ja voidaan edistää kasvua ja kilpailukykyä. En puhu ainoastaan ikääntyneemmistä työntekijöistä. Heidän on toki tehtävä työtä pidempään, kun otetaan huomioon väestön ikääntyminen, mutta puhumme myös muista ryhmistä, erityyppisistä ihmisistä, että nämä ihmiset pysyisivät työmarkkinoilla. Ihmisillä on erilaisia tarpeita, erilaisia kykyjä, erilaisia mieltymyksiä. On kyseessä myös vastuuhen, vast, muista vastuussa olevista henkilöistä, ihmistä vastaavat lapsistaan, monista van, vanhenevista ihmisistä ja muista henkilöistä. Pyrimme antamaan tietoa siitä, minkä tyyppiset työolot tekevät työstä kestävää. Kyse on työn laadusta, mutta se menee myös pidemmälle. Se liittyy myös julkispolitiikkaan jotka käsittelevät hoitoa, hoitotyötä, työllistettävyyttä, työvoiman parissa muun muassa. Kun katsotaan työpaikkojen laatua, kollegani Krista varmastikin tulee puuttumaan työpaikkojen turvallisuuteen ja terveyteen. Tämä on aivan avain asemassa, kun pyritään ihmiset pitämään työssä ja tekemään työpohjasta kestäviä. Xavier Bratz ja Christian mainitsevat jo kuinka tärkeää taidot ja kouluttautuminen, jatkokoulutus ovat työpaikalla. Me olemme valvoneet, vuodesta, valvoneet työoloja vuodesta 90. Viimeisin seuranta on vuodelta 2010 ja se kattaa 34 maata. Olemme kehittäneet hyviä indikaattoreita ja ottaneet huomioon useita elementtejä huomioiden myös palkkauksen e, näkymät, työajan ja monia muita tekijöitä, jotka vaikuttavat työn laatuun. Joillakin alueilla tulokset ovat hyviä, toisilla huonompia. Ne osoittavat, että kyselyn tietojen mukaan yksi viidestä työpaikasta Euroopassa on edelleen alhais, alhaista laatua. Työolot ovat huonot ja mahdollisuudet siirtyä eteenpäin ovat myös huonot tietyt tekijät voivat ennakoida sen, että työmarkkinoilta poistutaan liian varhain, josta sitten muodostuu myöhemmin taakka sosiaaliturvajärjestelmälle. Ja näin myös menetetään paljon taitoa ja kokemusta, jota todella tarvitsemme. Näihin ennakkomerkkeihin liittyy tietenkin terveyteen liittyviä kysymyksiä, mutta on muitakin tekijöitä, jotka liittyvät siihen, kuinka työ järjestetään ja organisoidaan työaika esimerkiksi ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamismahdollisuudet. Taidoista puhuttiin ja tietenkin se on hyvin tärkeää Euroopan kilpailukykyä ajatellen. Yhtiöt ovat kilpailukykyisiä ainoastaan, mikäli niillä on päteviä ja motivoituneita työntekijöitä. Katsomme myös käytänteitä yrityksissä – ja nyt olemme analysoimassa ensimmäistä kertaa meillä on Euroopan yritysten kyselyjä ja esittelemme tulokset joulukuussa talous- ja komiteassa tutkimme eri politiikkoja ja työmarkkinoiden vuoropuhelua ja pyrimme tunnistamaan minkä tyyppisiä win-win-järjestelmiä voitaisiin hyödyntää, millaiset työolot voisivat tehdä työstä houkuttelevaa ja kestävää ja samalla se motivoisi ihmisiä olemaan tuottavimpia ja näin edesauttaa yritysten kilpailukykyä. On totta, että yritykset voivat tehdä työpaikkoja. Työllisyys on varmastikin Euroopan unionin suurin haaste. On katsottava, mikä muuttuu työmarkkinoille. Teemme tutkimusta Euroopan muutosten seurantakeskuksen alla. Tutkimme työmarkkinoiden muutosta ja tunnistamme eri ryhmiä, jotka voivat tarvita erityishuomiota. Meillä on useita välineitä, joilla tutkitaan sitä, kuinka työvoima muuttuu, missä muutokset tapahtuvat. Keräämme suurella skaalalla päivitettyä työtietoa ja tietoa siitä, missä työpaikkoja syntyy ja pyrimme myös ennakoimaan tulevia muutoksia. Annamme myös esimerkkejä tukitoimista, joilla voidaan auttaa politiikan tekijöitä hallinnoimaan muutoksia ja rakenteita. Meillä on tietokantoja näistä ja välineistä ja yksi kohderyhmistä, jotka käyttävät näitä tietoja, ovat työmarkkinaosapuolet. Täällä on mainittukin jo, että nämä ovat aivan avain asemassa Euroopan unionissa ja hyvin tärkeitä rakenteissamme. Kumppanuus, luottamus ja konsultaatio ovat tärkeitä, jotta, pyrit, jotta saataisiin aikaan tuottavat tulokset. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on myös perussopimuksessa ja se on eurooppalaisen sosiaalimallin yksi peruspilareista. Viimeinen kohtani niin koskee sitä, kuinka voidaan parantaa kaikkien kansalaisten eläin, elinoloja. Kyse on sosiaalista kohesiostakin ja siitä, kuinka politiikalla voidaan tukea tätä mallia. Jos haluamme luoda linkin kilpailu kykyyn, niin kyllä sekin onnistuu. Erässä laulussa, argentilassa laulussa, laulussa sanotaan, että kyse on rahasta, äh, rakkaudesta ja terveydestä. Julkiset palvelut ovat aivan avainasemassa. Ne tekevät eron. Niillä on ter- tärkeä rooli Euroopan sosiaalimallissa. mallissa ikääntyminen, talouskriisi, työmarkkinoiden muutokset ovat suuri haasteita. Kysyntä ehkä nous, nousee, mutta meillä ei välttämättä ole resursseja käytettävissä kysyntään vastaamiseksi. Hallintojen, hallitusten haasteena on siis tehdä enemmän, mutta varsinkin tehdä paremmin, koska resurssit ovat rajallisia. Tarvitaan tehokasta resurssien käyttöä, on tunnistettava älykkäät tavat saada aikaan tuloksia ja yhdistettävä julkisten ja yksen voimat palvelujen tarjoamisessa. Tutkimme nyt esimerkkejä esimerkiksi lastenhoidon ja terveydenhuollon alalla ja haluaisimme antaa esimerkkejä siitä, missä voitaisiin toimia paremmin käytettävissä olevien resurssien kanssa. Kaksi viikkoa sitten sitten, niin aivan pian lopetan, esittelemme kertomuksen työpaikkoista, joka osoitti, että rahaa kyllä on ja potentiaalia sektorilla on. Jos toimimme oikein, oikealla tavalla, voimme tukea kehitystä, voimme yhdistää sosiaaliset tarpeet ja saada vauhtia taas talouteen ja saadaankaan kasvua ja mahdollisuuksia kansalaisille. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että sitoumus sosiaalisen Euroopan edellä edellyt, no niin, me, meidän on parannettava tilanteet, että voimme kilpailla maailmassa paremmin. Kiitoksia. Merci beaucoup. Euh... Kiitoksia. Seuraavana Krista Sedlacek. Hän on EU-osan johtaja ja käsittelee aihetta, ovatko turvallisemmat ja terveellisemmät työpaikat tuottavampia – Travail euh, conduit à plus de productivité. Vous avez la parole pour... Merci beaucoup, Madame minuuttia. Kiitoksia. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia siitä, että saan tilaisuuden nyt esitellä teille Euroopan työsuojeluviraston nimissä erittäin painavia argumentteja, jotka liittyvät suhteeseen työpaikan terveyden turvallisuuden yhtäältä ja toisaalta Euroopan kilpailukyvyn välillä. Kiitäisin varsinkin tämän valikunnan jäseniä siitä, että te ymmärrätte tämän suhteen olemassaolon. Siitä on hiljattain saatu näyttöä, kun parlamentti hyväksyy päätösasema, joka koskee eurooppalaista työsuojelua. Tämä tärkeä teksti syntyi juuri tässä samaisessa valiokunnassa, ja se sai tukea puolueen rajat ylittävällä tavalla. Tämä oli erittäin kannustava merkki meille, jotka teemme työtä tällä alalla. Suoraan sanottuna, yhteys, joka vallitsee kilpailukyvyn ja hyvän terveyden turvallisuuden välillä työpaikalla, on hyvin voimakasta näyttöä saanut viime aikoina maissa, joissa on suuri määrä työpätaturmia. Nämä maat ovat vähemmän kilpailukykyä kykyisiä, ja ne maat, joissa on vähemmän työtapaturmia, kilpailukyky on parempi. Tämä ei ole yllättävää. Maissa, joissa tapahtuu hyvin paljon onnettomuuksia, työpaikoilla ja ihmiset kärsivät työperäisestä Siellä ei käytetä kunnolla hyväksi inhimillistä pääomaa. Jotta työvoima olisi tuottelijassa. työntekijöiden täytyy olla terveitä, työkykyisiä, eikä ainakaan sairaalasta tai kotona toipumassa työpaikalla aiheutuneesta sairaalasta tai vammasta. Euroopassa joka vuosi tapahtui noin yli 4000, miltä 4000 tapaturmaa, kuolemanjohtava tapaturma työpaikalla. 2,8 miljoonaa ihmistä joutuu olemaan poissa töistä yli kolme päivää työperäisen onnettomuuden vuoksi. 83 miljoonaa päivää työpäivää menetään joka vuosi Euroopassa. Luvut ovat korkeita, mutta tämä ei ole mitään verrattuna niihin työpäiviin, jotka menetetään työperäisten sairauksien vuoksi. Näitä on miltei 370 miljoonaa päivää vuodessa ilman, että otetaan huomioon ihmisiä, jotka eivät koskaan enää palaa työpaikalle työperäisten terveysongelmien vuoksi. Tämä on kaikkein merkittävin kehityskulku. Tämä nyt pääsi keskittyä seuraaviin seikkoihin. Ensinnäkin siihen, miten työvoima, työtä tekevät ihmiset ovat muuttuneet ja toisaalta mitä muutoksia on tapahtunut työpaikoina. Kun tarkastellaan työntekijöitä, tiedämme, että työntekijät ovat yhä monipuolisempia ja erilaisempia kuin ennen, erilaisia kuin ennen, ja lisäksi ovat yhä vanhempia. Työväestö vanhenee. Lisäksi parlamentti on julkaissut mietinnön, joka koskee haavoittavia ihmisryhmiä, ja on pyytänyt laajamittaista pilottiohjelmaa, jonka EU osaa yhdessä Euroopan komission kanssa aikoo toteuttaa. Eurofound on tässä työssä myöskin mukana. Vanhemmat työntekijät kärsivät pidemmän aikavälin pit, pitkäaikaisemmista terveysongelmista. Ei siksi ovat välttämättä haavoittuvaisempia, vaikka näinkin voi olla, vaan siksi, että olet viettänyt pidemmän aikaa työpaikalla ja siksi olet altistuneet enemmän näille riskeille. Mitä altistumiseen tulee? Palvelusektorilla on havaittu yhä enemmän lihas- ja tukielinten sairauksia, varsinkin selkä, särkyä ja psykososiaalisia ongelmia, kuten stressiä kilpailukyvyn kannalta, on tärkeää pistää merkille, että suurin osa työperäisistä poissa, työpaikalta poissaoloista liittyy juuri tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin, ja pisimmät poissaolot, poissaolot aiheutuvat mielenterveysongelmista, kuten masennuksesta, ahdistuneisuudesta tai uupumuksesta. Mikäli haluamme päästä vuoden 2020 tavoitteisiin siihen, että 20 ja 64-vuotiaista kolme neljäsosaa on mukana työelämässä. Meidän täytyy ryhtyä toimiin nyt niin, että ihmiset eivät lähde työmarkkinoilta ennenaikaisesti ennen eläkeikää. Erityisesti meidän täytyy keskittyä, niin kuin tänäkin jo mainittiin, tämän päivän nuoriin työntekijöihin, koska he ovat tulevaisuuden huomispäivän vanhoja työntekijöitä. Mikäli haluamme välttää pitkän aikavälin ongelmia, meidän täytyy ryhtyä ennaltaehkäisytoimiin, erityisestikin nuorten kohdalla – Talouskriisi ei ole millään tavalla helpottanut tätä tehtävää. Päinvastoin olemme havainneet, että on luotu paljon kyllä työpaikkoja, mutta ne ovat erilaisia kuin aiemmat työpaikat. Ne ovat yleensä väliaikaisia, määräaikaisia työsuhteita, tuntimäärät vaihtelevat, työ on erittäin intensiivistä ja työhön liittyy monia haittatekijöitä, kuten esimerkiksi se, että oppimismahdollisuudet ja koulutuksen saantimahdollisuudet ovat surkeat. Nyt on näyttöä siitä, että juuri tällaiset työn ominaispiirteet johtavat yhä suurempaan määrään poissa oloja työpaikalta ja varsinkin nuorten kohdalta, kohdalla, siirtotyöntekijöidenkin kohdalla. Usein tilanne on sellainen, että ei joutuvat sellaisiin työpaikkoihin, joissa työsuojelusta ei pidetä kiinni. Työsuojelunormit ovat matalata. Nuorten työttömyys on ongelma. Kuulimme tästä jo riittävästi aiemmin. Työn, nuorten työttömyys on Euroopalla, eri puolella Eurooppaa, jotta 75 prosenttia Euroopan väestöstä saadaan työmarkkinoille. Meidän täytyy lisätä naisten osallistumista työmarkkinoilla työsuojelun kannalta. Tämä on erittäin merkittävä tavoite. Ja tässä suhteessa hyvin paljon umpeen kurottavaa on. Hyvät, hyvin monet naisista tekevät väliaikaiset työ, ovat väliaikaisissa työsuhteissa, osa-aikatöissä. Heillä on vähän, vähän koulutusmahdollisuuksia, heidän palkkansa on huonompi kuin miehillä. Joissakin tapauksissa, niin kuin esimerkiksi koti, kotona annettavan hoito, kotona tehtävän hoitotyön kohdalla ja silloin kun naiset toimivat siivojina – Heillä on vain hyvin vähän, heihin kohdistuu hyvin vähän ennaltaehkäiseviä toimia, työsuojelutarkastuksia ja heillä on myöskin huonot terveystarkastusmahdollisuudet. Usein tässä riskit ja altistumiset ovat olleet sellaisia asioita, että niiden suhteen on tutkittu miehiä, mutta varsinkin niissä maissa, joissa lama on ollut kaikkein pahin ongelma on ollut merkittävä ja meillä on esimerkiksi paljon haasteita. Tänä päivänä työntekijät yhä useammin ja todennäköisimmin kärsivät työperäisistä tapaturmista tai sairauksista, mikä he toimivat pienemmissä yrityksissä, ei niinkään suuressa. Useat tutkimukset, mukaan ollut meidän ammatutkimuksen ja ESR-tutkimus on osoittanut, kuinka mikro- ja pk-yritykset tyypillisesti ovat sellaisia, että niillä ei ole riittävästi tietoa eikä riittävästi myöskään kokemusta ja tietotaitoa omistaa riittävästi resursseja työsuojeluun. Samanaikaisesti PK-yritykset kuitenkin kärsivät huomattavasti siitä, että työsuojelu pettää. Eivätkä, välttämättä, eivätkä pienet yritykset välttämättä kuinka suuria taloudellisia seuraamuksia tästä saattaa olla heidän yritykselleen. eu ssa pyrki toimimaan siten, että se auttaa jäsenvaltiota siinä, miten yritys saadaan ymmärtämään, miten merkittäviä investoinnit työsuojeluun ovat ja kuinka tästä on hyötyä yrityksen itselleen. pitäisi saada yritykset ymmärtämään, että hyvä työsuojelu on hyvää bisnestä. Olemme kuulleet että joidenkin joltakin tahoilta, että työsuojelu on pikemminkin hallinnollinen taakka yrityksille, varsinkin kun on kyse pienistä ja mikroyrityksistä. Tämä on hyvin painava väittämä. Ja se täytyy asettaa kyseenalaiseksi, koska kun talous on pikkuhiljaa elpymässä, meidän täytyy katsoa juuri pk-yritysten suuntaan, koska pk-yritykset ovat kasvun ja työllisyyden moottoreita. Talouden elpyminen, eli Euroopan kilpailukyvyn elpyminen, ei saa johtaa siihen, että nyt työsuojelun normeja lasketaan, heikennetään – niin kuin joskus työnantajat ovat peräkuluttaneita. Tutkimuksen osoittanut, että kyse ei ole niinkään työsuojelulainsäädännön monimutkaisuudesta, ettäkö tämä olisi jokin ongelma, joka estäisi ryhtymässä ennaltaehkäiseviin toimiin työpaikoilla, vaan pikemminkin kyse on tiedon puutteesta silloin, kun on kyse työperäisistä riskeistä. Jotkut pk-yritykset ja mikroyritykset jotka olivat mukana tutkimuksissamme, eivät kerta kaikkiaan pystyneet millä tavalla arvioimaan niitä resursseja, joita annettiin työsuojelutoimia varten, koska nämä nähtiin olennaisina erottamattomina osina päivittäistä yrityksen hallintoa. Joskut nä- jotkut näistä riskeistä olivat sellaisia, että ne vaikuttivat kovin etäisiltä ja epätodennäköisiltä, epätodennäköisemmiltä kuin mitä ne todellisuudessa olivat erittäin Tärkeää olisi tarkastaa työsuojelutarkastajien roolia tai etsiä erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja, kuten EUn online interaktiivinen riskiin arviointiväline OIRA, jonka EU on kehittänyt. OIRA-väline on erinomainen esimerkki siitä, miten meidän virastamme pystyy ryhtymään menestyksekkäästi aloitteen tekijäksi. Tämä tämä ehdotus tuli peräisin, oli peräisin Alankomaista. Nyt tämä tieto on voitu jakaa muillekin jäsenvaltioille hyödyksi. Olemme tarkastelleet myöskin niitä menetelmiä, joita eri maissa on tarkasteltu, ja EU-osa ryhtyy näiden pohjalta sitten tarkastamaan, mitä kustannuksia, joita yhteiskunnalle koituu huonosta työsuojelusta. Tulemme sitten ilmaisemaan tutkimuksen tulokset, osana prosenttilukuna PKTstä työsuojelun pettämisen kustannukset tulevat olemaan 3-4 prosentin luokkaa BKTstä. Euroopan kilpailukyvyn kannattava merkittävä luku. Katson, että nyt kannattaa myöskin mainita, että vaikka jotkut kustannuksista, jotkut kustannustekijät, kuten terveysvakuutuskustannukset, sairaanhoito ynnä muuto, ovat helposti laskettavissa, niin on olemassa toinen vaikeus, ihmisten kärsimystä, kun joku kuolee tai vammautuu tai joutuu pysyvästi pois työelämästä. Ja lupaava, lupaava ura kariutuu. Kuinka tällaisen läheisen tai omaisen kärsimystä voidaan mitata rahassa? Lyhyesti vielä toteaisin, että näin lopuksi katsoin että kilpailukyvinkin kannalta on erittäin tärkeää varmistaa kunnon työsuojelu. Lisäksi on tärkeää painottaa että on olemassa monia muita hyviä syitä pitää miehet ja naiset, nuoret ja vanhat terveinä ja turvassa, turvallisissa olosuhteissa työpaikoilla koko heidän työelämänsä ajan. Ja tämä on asia, jota täytyy aina pitää silmällä, jota täytyy ainakin kiinnittää huomiota. Kiitoksia, puheenjohtaja. Merci, je note que chacun... Kiitoksia. Nämä suosion osoitukset osoittavat, kuinka tärkeänä tässä valiokunnassa pidämme näitä aiheita. Viimeinen virastomme on ETF. 10 minuuttia viimeisille puheenvuorolle. ETFn johtaja Madlen Madeleine Serban saa puheenvuoron. Hän käsittelee Euroopan unionin ja sen naapurimaiden innovoivia inhimillisen pääoman kehitystoimia ja hän osoittaa, kuinka sillä saadaan hyviä tuloksia meille itsellemme ja naapurimaille, joista yksi edustajista on tässä vieressäni tänä aamuna. Olkaa hyvä. Kiitokset ja kiitokset puheenvuorosta ja sen lisäksi myös kaikista ponnistuksista, joita tämä valiokunta on tehnyt tämän päiväisenkin tilaisuuden järjestämiseksi. Tämä todellakin lämmittää sydäntä, koska meidän on mahdollista näin esitellä kaikille jäsenille ja sihteeristölle sitä, mikä huolettaa ja mikä meitä huolettaa ja minkälaisia tuloksia on saatu aikaiseksi virastoissa. Ja nyt vaihdan Englantiin. Haluaisin kertoa teille Ähm, tällaista globaalista Euroopasta. En puhu mistään budjettikohdista, joista ETF e rahoitetaan, vaikka puhunkin täällä budjettiviranomaisen mm, tiloissa, mutta haluaisin korostaa sitä, että ETF ja sen missio ovat olemassa sitä varten, että me tukisimme globaalia Eurooppaa. No miten äh, globaali Eurooppa sitten on? jos pidetään mielessä, että meillä on sosiaalinen malli, joka ajaa niin kilpailukykyä eteenpäin. Haluaisin muistuttaa 90-luvun puolivälistä, jolloin Jacques Delors ensimmäistä kertaa sanoi, että Euroopan sosiaalinen malli on sellainen, että eh, talouskasvu kulkee käsi kädessä sosiaalisen edistyksen kanssa. Ja sen takia talouskasvun pitäisi myös kulkea yhdessä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kanssa. Ja nyt kriisiaikana pitäisi katsoa ehkä taaksepäin ja katsoa, että pystymmekö todellakin Euroopassa pitämään kiinni tästä eri kehityssuuntausten täydentävyydestä. Ja onko tässä aina huomioitu erilaisten ihmisten tarpeet kun puhutaan sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. Mutta kun puhutaan globaalista Euroopasta, niin mielestäni on nyt tällä vuosituhannella kyseessä aika, jota leimaa globaalit vuorovaikutussuhteet ja tämä on aikaa, jolloin ihmiset, pääoma, tieto ja tavarat virtaavat vapaasti yli rajojen ja yhä paljon. Ja ihan niin kuin aamulla jo sanottiin, Eurooppa ei ole yksin. Jos se haluaa olla tärkeä kilpailija maailmassa, niin täytyy myös katsoa naapurialueille. Ja minusta tuntuu, että se, miten Eurooppa tarkastelee naapureita, niin se tapa on hyvin tasapuolinen. Tasapuolinen siksi, että me emme pakota kumppanimaita tekemään yhtään mitään, vaan se esittelee omaa politiikkansa ja näin sitten voidaan käyttää sitä inspiraation lähteenä. Ja äh, näin siis voin kertoa, minkä takia äh, ETF tekee yhteistyötä näiden muiden virastojen kanssa. Äh, He jo edustavat Euroopan poliitikkoja ja tämä kaikki koskee taitoja, koulutusta, työolosuhteita, työsuojelua. Ja sitten, jos tästä voidaan jotenkin ö, jotakin tarjota naapurimaille, niin hyvä. Mutta meidän tehtävämme on se, on selvittää sitä, että kyseessä ei ole pelkästään Moldovan talousministeri, hän on myöskin varapääministeri omasta maassaan ja puhuu siis hallituksen puolesta ja hän voi todellakin antaa kuvan siitä, mitä tapahtuu ö, kyseessä maassa kaiken sen osalta, mikä liittyy kilpailukykyyn ja Euroopan sosiaalinen malli on tosiaan vaikuttanut paljon siihen, mitä siellä tehdään. Kun sanon, että tässä vuorovaikutussuhteessa maailmassa ihmiset, tavarapääomat virtaavat vapaasti, niin viittasin tähän uuteen kilpailukykymalliin. Ja en tiedä, onko tällainen jo olemassa. Ja jos on, niin onko sellainen yhden koon malli sopiva kaikille. Mutta meidän täytyy myös pitää mielessä nämä uudet liikkuvuuden mallit ja siirtolaisuus tänä päivänä. Kuka, kenestä tulee kilpailukykyinen kansalaisesta yhteisöstä, maasta, maan osasta, koko maailmasta. Kenestä tulee kilpailukykyinen? Meidän pitää katsoa tässä uudessa tilanteessa, minkälaisia poliittisia vastauksia me annamme tähän kehitysagendaan. Haluaisin ottaa tässä esille muutaman elementin, jotka liittyvät taitoihin, koska mielestämme, jos haluamme olla jatkossakin kilpailukykyisiä, niin meillä täytyy olla oikeanlaiset taidot oikeanlainen taitojen valikoima, jotta meidät voidaan työllistää ja voimme löytää työpaikan ja sillä tavalla no, edesauttaa kilpailukykyä. Jos oletetaan, että työpaikkoja luodaan, niin uskomme, että koulutuksen pitäisi vain reagoida työmarkkinoiden tarpeisiin, vaan uskomme, että koulutuksen pitäisi olla luomassa työpaikkoja. Ja sen takia koulutuksen pitäisi olla innovaatiolähtöistä niin, että pystytään ennakoimaan, ihan niin kuin Sedefopin edustaja sanoi, mitä tullaan tarvitsemaan. Ja tietää, että jos ajatellaan vaikka 2010 työpaikkoja luotiin, niin Eihän sitä vielä tiedetty, kun 2006 ihmiset aloittivat kouluttautumisen. Ja sen takia tosiaan tämä yrittäjyys on ehkä yksi ratkaisu. Eihän se tarkoita sitä, että on, jos on yrittäjä, niin pystyy luomaan yrityksen, vaan myös se tarkoittaa sitä, että pystyy mukautumaan tuleviin työpaikkavaatimuksiin. Ja sen takia ETF tekee näiden kolmansien maiden kanssa yhteistyötä ja koetamme katsoa, mitä tarpeita politiikassa pitäisi huomioida, mitä ovat prioriteetit ja erityisesti haemme sellaisia poliittisia ratkaisuja, jotka saavat sitten jotain erityistä aikaan. Ja kun muistutin Jacques Delorin aloitteesta, niin haluaisin korostaa sitä, että talouskasvu ja sosiaalinen kohesio myös ovat yhteydessä demokratiaan. Euroopassa tämä on itsestäänselvyys, mutta ETF tekee työtä kumppanimaiden kanssa ja tämä on yksi niistä eurooppalaisista perusarvoista. Jos ajatellaan arabimaailman viimeaikaisia mullistuksia, niin ei saa unohtaa, että arabikevät osittain – johtui eh, epätasa-arvosta, siitä, että ihmisillä oli tulevaisuuden näkymiä ja vain hyvin pieni osa ihmisistä oli siellä kilpailukykyisiä. Ja sen takia todellakin harkitsemme sitä, että eh, talouskasvu ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus eh, käsikädessä voivat todellakin auttaa näitä maita. Ja se koskee muitakin maita, joissa demokratia on lähtenyt liikkeelle, mutta demokratiassa ennen kaikkea on kyse yhteistyöstä. Ja vahva valtio pystyy edistämään tätä vuoropuhelua. Ja samalla se myös voimaannuttaa kumppaneita niin, että ne pystyvät käymään vuoropuhelua hallituksen kanssa – sen takia ETFn työssä koetetaan parantaa valmiuksia, ei pelkästään hallituksissa, vaan myös työmarkkinaosapuolissa ja koittaa huolehtia siitä, että vuoropuhelu on tehokasta ja että tosiaan tehokas koulutuspolitiikka on mahdollistamassa. Kumppanuudet pitäisi ottaa paremmin vielä yritysten ja koulutusten tarjoajien välillä. Niin kuin on todettu, niin olisi todellakin tärkeää, että yksi tyyden sektori ja koulutussektori kohtaisivat. Nämä ovat vain muutamia huolenaiheita. On todellakin hienoa olla täällä ja on hienoa, että Moldovan varapääministeri on ottanut vastaan kutsun ja tullut tänne ja kertoo meille näkemyksiään tästä aiheesta. Kiitoksia. Suuret kiitokset neljälle virastolle. Haluaisin jakaa tämän ajatuksen tästä vuotuisesta tapaamisesta. Sen avulla voimme todella keskustella näistä samoista haasteista, jotka meitä kiinnostavat. Niin pahoittelen, että en kuullut teidän kaikkien alustusta, mutta Tämä keskustelukin osoittaa, kuinka tärkeää meidän on vahvistaa toinen toisiamme tehtävissämme. Nyt minulle on suuri kunnia aloittaa paneelikeskustelu. Aloitan tästä merkittävästä kutsuvieraastamme. Hän on Valeriu Lazar, hän on varapääministeri ja valtionvarainministeri Moldovan tasavallassa. Esitän kaikille panelisteille kaksi kysymystä tätä keskustelua varten, jotta voimme keskittyä näihin huolenaiheisiin, joista tänäänkin on puhuttu. luen nämä kysymykset englanniksi. Se näyttää olevan tämän aamun työkieli. Aivan kuten, niin todella tässä tehtävässä niin haluaisin puuttua syrjintään. Nimittäin varapuheenjohtaja saa tässä, varapääministeri saa 10 minuuttia ja muut panelistit vain 6 minuuttia, joten tällaista pientä syrjintää tässä nyt pitää heti harjoittaa työllisyysvaliokunnankin äh, puheenjohtajana. Seuraava on siis kysymys. Olemme keskustelemassa globaalissa maailmassa riippumattomuudesta ja toiminnasta muiden jättiläisten kanssa – ensimmäinen kysymys. Kuinka eurooppalainen sen sosiaalisen mallin on kehitettävä ollakseen kestävä? Mikä on työmarkkinaosapuolten sen vuoropuhelun merkitys? Sitten toinen kysymys. Konteksti olisi seuraava. Talouskriisi ja vähäistölliset haasteet vaikuttavat raskaasti kilpailukyvyn potentiaaliin Viime vuosina on keskitytty siihen, kuinka sosiaalisen mallin avulla voimme e- edistää tilannetta työpaikoilla niin, että sekä työnantajat että tekijät hyötyisivät. Kysymys kuuluu, mitä uusia innovaativia, innovoivia tapoja tehdä työtä voisi olla, että voidaan edistää kilpailukykyä. No niin, verran pääministeri, 10 minuuttia. Kiitoksia. Puhun romania. În primul rând, eh, vreau să vă mulțumesc pentru această invitație. Haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta. Haluaisin kiittää ETFn kumppaneita. Kun olen kuullut nämä kaikki puheenvuorot, niin voin kyllä kertoa, että voin huomioida ne tänään 20. 5. syyskuuta on nyt kulunut äh, neljä vuotta, kun olen ollut tässä toimessani. Niin hallituksessamme on koalitio, eurooppalaisen integraation niminen koalitio, ja mukana on ministereitä kommunistisesta puolueesta. Viimeiset neljä vuotta ovat olleet hyvin tiiviitä vuosia on hyvin hyödyllistä osallistua tänne tänään, koska nyt olemme vaiheessa, jossa haluamme uudelleen muotoilla Moldovan tasavaltaa. Tänään puhutaan mallista, eurooppalaisesta sosiaalista mallista. On totta, että sosiaalista mallista ei voida puhua ilman taloudellista mallia. Meidän olisi varmastikin puhuttava taloudellisesta ja sosiaalisesta mallista. Kuten Rova Serban sanoi, tällä sektorilla puhutaan eurooppalaisesta arvoista ja malleista. Ja olisikin tärkeää sanoa, että nämä valo, arvot ovat demokraattisia. Meillä on tämä kolmio, demokratia, talous ja sosiaalisen kehitys. Nämä kolme kulmaa tässä triangelissa ovat tärkeitä. Ja hallituksen jäsenenä minulla on velvoitteena edistää hyvää kestävää kehitystä omassa maassani ja kansalaisteni hyvinvointia. 23 vuotta Moldovan tasavalta on ollut jo itsenäinen. Nyt olemme ymmärtäneet, että meidän on muutettava Moldovan tasavallan paradigmaa. Varmastikin voisitte tehdä tutkimuksen siitä, kuinka tilanne on kehittynyt Moldovassa. Neljä vuotta sitten talous- ja sosiaalin malli maassani vastasi tällaista syntyvää demokratiaa. Puutteita oli paljon yritys ilmapiiri ei ollut kovinkaan houkutteleva. Emme saaneet houkuteltu yritykseen, emmekä edistettyä työllisyyttä ja yrityksiä, vaan pikemminkin edistimme ihmisten pois lähtemistä. Meidän esimerkkimme on huono esimerkki kehityksestä. Vuonna 2009 Moldovan tasavalta oli toisella sijalla, kun katsotaan kuinka paljon väestöä on lähtenyt maasta. Ensimmäiseksi pääsi Tajikistan sen sijaan, että vietäisiin tuotteita ja palveluita, veimme ulos työvoimaa ja aivoja. Edelleen valitettavasti kolmas osa väestöstämme tekee työtä ulkomailla. Kuten muutkin puhujat sanoivat, me olemme hyvin altistuneita, koska ulkomailla, tekee, ulkomailla työtä tekevien oikeuksia ei ole taattu. Tämä pätee myös Venäjää. Sinne on monet kansalaisemme lähteneet töihin. Tästä olemme päässeet ilmiselvään päätelmään. On muutettava tämä talouden malli. Meidän on muutettava sapluunamme. Se tar- tarkoittaa todellista demokratiaa meidän on luotava olosuhteet, joilla voidaan houkutella sijoittajia, luoma, luoda työpaikkoja, eikä enää vietäisi ulos työvoimaa, vaan kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, ja siitä syystä parlamentti on hyväksynyt kansalaisen kehitysstrategian horisontti 2020. Ja näin ollen olemme aivan samoilla – linjoilla, kun tekin täällä Eurooppa 2020 strategialla ne Ei ole sattumaa, että yksi seitsemästä painopistealueestamme on koulutus. Tämä on aivan yleismaailmallinen totuus. Ne maat, joilla on vähän luonnon resursseja, niiden on keskeytettävä koulutukseen. Inhimillinen pääola oma on meidän resurssimme maaseudun lisäksi. Meidän on sijoitettava inhimilliseen pään omaan. Nyt haluamme saada aikaan selvä, selvän edistymissuunnitelman kilpailukyvyn lisäämiseksi. Ja tämän päivän keskusteluista me saammekin konkreettisia ajatuksia mukaamme. On aivan selvää, että otamme mallia Euroopasta. Tiedämme toki, ettei kaikki ole täydellistä täälläkään ja on säilytettävää tiettyä etäisyyttä ja varaumia, mutta pyrimme tietyn tyyppiseen yhteiskuntamalliin, sellaiseen malliin, jossa todella haemme inspiraatiota e- Euroopan mallista. Tästä syystä Haluaisimme oppia teidän virheistänne, teidän kokemuksistanne. Jos pyytäisitte minulta määritelmän Euroopan sosiaaliselle mallille, niin sanoisin, että kyseessä on investointi inhimilliseen pääomaan. Se on kaikkein tuottoisin sijoitus. Puhuin tällaista edistämissuunnitelmasta kilpailukyvyn nostamiseksi. Siihen kuuluu kolme pilaria. Ensinnäkin sijoitukset inhimilliseen pääomaan. Minun nähdäkseni kilpailukyky merkitsee sitä, että löydetään synergia inhimillisen pääoman sijoitusten ja teollisten sijoitusten välillä. Jos meillä ei ole kilpailukykyisiä palkkoja, emme pääse eroon noiden kehästä, joka johtaa siihen, että kehitystasollamme emme, emme pääse tilanteeseen, jossa yritykset voisivat antaa kunnon palkkaa. Ja siksi ihmiset lähtevät. He haluavat tulevaisuuden näky, näkymiä. Ihmisille on voitava tarjota kunnolla palkattuja työpaikkoja. Minun mielestäni paras mahdollinen sosiaalinen järjestelmä olisi sellainen, jossa ne, jotka voivat tehdä työtä, voisivat löytää työpaikan ja kilpailukykyisellä palkalla muuta sosiaalista turvaa ei ole, vaan paras on se, että ihmiset voivat löytää kunnolla palkaton työpaikan. Tämä kulkee aivan käsi kädessä kestävän kehityksen kanssa. Meillä on ollut talouskasvua, mutta ei talouden kehitystä. Ei voida puhua kestävästä kehityksestä ja talouden kehityksestä silloin, kun ihmiset lähtevät omasta maastaan, kun talous ei voi tarjota kilpailukykyisiä palkkoja. Ja kun ihmiset lähtee. Ymmärrättekö, todella kolmas osa väestöstämme todella tekee työtä ulkomailla edelleen. Se merkitsee, että lisäarvo menee muille eikä meille. Olisi kuitenkin tärkeää, että ihmiset voisivat olla lähellä perheitänsä ja edistää Moldovan tasavallon kehitystä. Haluaisin vielä palata siihen, mitä puheenjohtaja sanoi. Globalisaation maapalloistuminen eri maailman osissa tapahtua prosessi on tärkeä, mutta viranomaisilla pitäisi olla proaktiivisempi linja. Olen keskustellut monien kollegoiden kanssa ja olen huomannut, että kun pyritään lisäämään kilpailukykyä, ihmiset unohtuvat. Kun yritys keskittyy omaan kasvuunsa ja liikevaihtoon, niin se tapahtuu inhimillisen pääoman kustannuksella. On toki hyvä tehdä sijoituksia tehokkaaseen teknologiaan, mutta tämä ei riitä. Se pätee myös pk-yrityksen, ei ainoastaan suuryrityksiin. Tähän liittyy paine, joka tuntuu kaikkialla yhteiskunnassa. Olen sitä mieltä, että viranomaisten olisi löydettävä hyvä tasapaino yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi niin, että samaan aikaan sosiaali- ja työllisyyspolitiikkakin on kunnollista. Kun puhun kilpailukyvystä, en puhu ainoastaan yritysten liikevaihdosta ja tuotoista. Serbanille vastatakseni haluaisin sanoa, että, että pyrimme siihen, että koko maa olisi kilpailukykyinen. Haluaisin viittata tähän lausahdukseen olla vai eikö olla. Nyt voidaan kysyä, ollako vai eikö olla kilpailukykyinen valtiona. Tämä on meille hyvin validi kysymys. Pieni maa ilman resursseja, hyvin kilpailevassa ympäristössä on vaikeassa asemassa, kun neuvostot kun neuvottelut saadaan valmiiksi vapakauppa-alueesta Euroopan unionin kanssa ja toivon, että näin käy tänä vuonna. Neuvottelut saataisiin tänä vuonna päätökseen ja kumppanuus käyntiin, niin tiedän, että saamme paljon hyviä mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, koska kilpailukyky on Moldovan tasavallalle suuri handikappi. Tätä edistämissuunnitelmaa voitaisiin myös kutsua ähm, Moldovan äh, äh, äh, tieksi, jolla se saatetaan Euroopan unionin vaatimusten tasolle. Nämä ovat suuria haasteita ja nämä ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä, jotka menevät paljon pidemmälle kuin talous- ja sosiaalikysymykset. Tällä vuosisadalla kilpailukykyyn ei päästä ilman innovaatiota, ilman innovaation tehtäviä sijoituksia. Haluaisin siteerata vielä toistakin lausetta. Markkinoilla sanotaan, että joko erotut tai kuolet minä sanoisin, että joko innovoit tai kuolet. Ei voida olla kilpailukykyisiä ilman uusia ajatuksia. Sitten vielä viimeinen asia koulutusjärjestelmästä. Inhimillisen pääoman sijoittaminen on menestyksen avain. Ei ole mitenkään sattumaa, kun nyt kun, kun otimme koulutuksen kehittämisen sloganiksi. Haluamme antaa relevanttia tietoa tulevaa uraa varten. Tarvitaan asianmukainen pätevyys, tarvitaan selkeät linkit tulevien työnantajien, siis yritysten ja opiskelijoiden välille. Näin voidaan lisätä tuottavuutta. Tietenkin osapuolten välinen vuoropuhelu on myös hyvin tärkeä. Hallituksen jäsenet ovat perustaneet työmarkkinadialogifoorumin. Sanoimme AY-edustajille ja e, edustajille, että meidän on koulutettava työntekijöitä ja sitä tehtävät tuottavampia. Näin voitte antaa heille myös parempaa palkkaa. Loppupäätelmänä haluaisin kiittää Euroopan komissiota ja virastoja, ETF, joka on meidän välittäjämme. Me olemme aina saaneet apua ETFltä ja meillä on hyvin tärkeää, suorastaan elintärkeää, että olemme osa näitä ohjelmia, jotka koskevat aluettamme. Solidaarisuus on avainkäsite. Sen avulla voimme pysyä yhteydessä koko tähän järjestelmään, voimme oppia teidän kokemuksestamme ja säilyttää eurooppalaiset näkemä, näkemyksemme. Kiitoksia. Merci beaucoup, euh, monsieur le vice-premier ministre. Kiitoksia varapääministeri tästä selkeästä sitoumuksesta. Kiitoksia tästä alustuksesta. Ne ovat aivan samoilla linjoilla omien huolen aiheidemme kanssa. Annoitte kyllä huonoa esimerkkiä ajankäytön suhteen. Nyt toivon, että seuraava puhuja Heinz-Becker antaa hyvää esimerkkiä. Kuusi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, uh, thank you very much, uh, Mrs. Chair, and our colleagues, I may say, of the European Age. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtajille kollegoille ja viraston edustajille. Ensinnäkin voisin kertoa, että Minulla on henkilökohtainen ongelma täällä parlamentissa, koska valiokunnan jäsenenä valiokunnassa, jossa käsitellään sosiaali- ja työllisyysasioita, olen tämän lisäksi kulttuurivaliokunnassa, ja käsittelee koulutusasioita. Ja kaikki tämän päivän kuumat aiheet, ja varmastikin huomispäivänkin kuumat aiheet, sen osalta, miten työelämässä voi menestyä, ja mitä tietotaitoa, pätevyyttä, osaamista tarvitaan, niin kumpikin näistä valikoista käsittelee tätä samasta asiaa, mutta aion katsoa tätä aihetta, tämän päivän aihetta kummankin valikunnan näkökulmasta käsin. Ja mitä tulee työmarkkinat vuoropuheluun, innovaatioihin ja työpaikan tapahtuviin muutoksia – Aion sivuta jotakin näitä seikkoja. Euroopasta sosiaalimallista ja sen kehittymisestä ja mitä me pyrimme täällä saamaan aikaan kilpailukyvyn osalta. Näillä tekijöillä on avainasema kilpailukyvyn kannalta. Kuinka, kuinka voidaan optimoida jätä nyt huomiota kaikki diplomaattiset sanankäänteet ja menen suoraan asiaan. Kuinka voidaan optimoida ammattikoulutus ja koulutus niin, että päästään tilanteeseen, jossa työntekijä on työllistettävissä? Kuinka tähän päästään? Nuorten koulutus yhdessä työkokemuksen kanssa rinnakkainen, nämä kaksi asiaa rinnakkain ja sitten kolmenaisten koulutus, korkeampi koulutus Kuinka näiden kautta voidaan lisätä kaikkien pätevyyttä työmarkkinoilla mukaan luettuna hieman vanhemmat ihmiset ja elinikäinen oppiminen ja kaikki mitä me tiedämme tämän päivän hyvin kehittyneestä välinevalikoimasta, Serifopin ja ETFn aikaansaamasta edistyksestä jo tiedänkin jonkin verran – Luokamme maailman paras koulutusjärjestelmä. Nyt tarkastella avainpätevyydet ja osaaminen, joita tarvitaan, jotta tavoitteeseen päästään, mutta tätä varten tarvitaan hyvin koulutettuja opettajia, kouluttajia. Kaikki, mitä nyt olen kuvannut, uskoakseni osoittaa, että tarvitsemme lukuisia erilaisia rakenteita. Valiokunnassa olemme tajunneet, että meidän täytyy mukautua ja mukauttaa kaikki sellaiset suhteet, jotka eivät toimi, olipa sitten kumppanuudesta työntekijän ja työnantajan välillä tai eturyhmistä. Ilman, että kaikkien näiden ryhmittymien väliset suhteet ovat kunnossa, tulevaisuutta ei voida rakentaa. Tarvitsemme tehokkaat työmarkkinapalvelut ensinnäkin. Ne muodostuvat yhä tärkeämmäksi, tärkeämmiksi, tärkeämmiksi kuin aiemmilla vuosikymmenillä. Pitää myöskin käsittää, että meillä on selkeä parametri sen rilla, mitä me teemme ja sanomme. Elinikäinen, terve, vanhentuminen, ikääntyminen – Tämä on erittäin pitkälle menevää hienosääteistä filosofiaa. Kaikki me tiedämme, että tarvittavat asiat ovat nyt jo tiedossa, mitä ne tarvitsee enää tutkia. Kaikki on selvää. Tiede ja käytäntö ja tietämys, kaikki viittaavat tähän samaan. Joten tämä meidän täytyy myöskin käsittää pikkuhiljaa. Työsuojeluviraston työstä löytää jo paljon viitteitä juuri tähän samaiseen seikkaan, koska siellä keskitytään juuri tähän. Ja lopuksi vielä luokaamme sellainen sosiaaliturva, varsinkin vanhempaa väestöä varten, joka toimii. Tästä huomattaisin, koska meidän täytyy pitää kiinni myöskin tuon päästön osan ostovoimasta. Ja tätäkin varten tarvitaan kunnollinen työprosessi, kun toimii, että kun tarkastetaan tulevia eläkejärjestelmiä esimerkiksi. Tämä valiokunta voisi todeta, että ensimmäisessä pilarissa eläkejärjestelmässä pitäisi olla enemmän painoarvoa ja sitten toinen pilari pitää optimoida tällaiseksi vaihtoehtoiseksi pilariksi. Eurofundin tekemä työ voi tässä merkittävästi auttaa meitä laatimaan suuntaviivoja tai ohjenuoria tätä varten. Sitten yrittäjyydestä vielä, sekin on avain kysymys. Yrittäjyys ei tarkoita sitä, että perustaa yrityksen, vaan yrittäjän henkeä tarvitaan myöskin talouden eteenpäin viejäksi. Ja tämäkin potentiaali on suurta. Ja lopuksi vielä sosiaaliset innovaatiot korkeimmalla tasolla. Tämä pitäisi lisätä sosiaalisten innovaatioiden hallinnon puolelle tämä seikka. Merci beaucoup et merci. uh... Kiitoksia, kiitoksia myös, että piditte kiinni puheenajasta. Kinga Gens, kuusi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. I... Paljon Kiitoksia. Toimiikohan mikrofoni? Joo. Niin, ensinnäkin kiitokset virastoille osallistumisesta. Ymmärsin, että kun meillä näitä kokouksia on, niin miten tärkeää on, että kuulemme heidän esityksiään. Usein korostamme sitä, että tosiaan työterveys ja turvallisuus työpaikkojen laatu, koulutus, miten tärkeitä nämä asiat ovat. Ja on hyvä kuulla myös näitä argumentteja teiltä. Nämä omalta osaltaan korostavat meidänkin mielipiteitämme. Oli myös kiintoisaa kuulla herra ministeriä, koska minä olen Unkarista ja uudet jäsenvaltiot ovat usein samassa tilanteessa kuin Moldova ja muut alueen maat. Ja me voimme jatkaa varmaan näitä keskusteluja. Ja oli myös hyödyllistä kuulla herra Beckeriä. Me olemme kyllä tehneet yhteistyötä koulutusasioissa ja etsimme uusia tapoja lähestyä koulutusta, jossa voitaisiin huomioida sosiaalinen osallistaminen ja se, että nuoret joustaisivat työmarkkinoiden tarpeiden suhteen ja uusien haasteiden edessä. Ja varmasti voimme jatkaa näitä keskusteluja sosiaalisesta mallista. Nyt kriisin jälkeen nähdään yhä enemmän. Ja vaikka me tiedämme, että äänestäjämme tukevat kyllä voimakkaasti voimakasta Euroopan sosiaalimallia, niin kuitenkin nähdään, että kriisi ja kriisin seuraukset murentavat sosiaalista mallissa monissa maissa, koska kriisi on johtanut työttömyyskriisiin ja rahoituskriisiin ja poliittisen kriisiin ja kaikki vaikutukset sitten nyt murentavat koko Euroopan unionin perusarvoja. Eli jos haluamme Euroopan unionista suositumman äänestäjien keskuudessa, niin meillä on aivan erityinen vastuumme Euroopan sosiaalimallista. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että ne ihmiset, jotka menettävät työpaikkansa, ja joutuvat työmarkkinoiden ulkopuolelle lyhyemmäksi tai pitkäksi aikaa, niin sosiaali, sosiaalinen suojelu voi auttaa heitä pitämään yllä taitoja niin, että heidät voidaan työllistää uudestaan. Noissa maissa, joissa työttömyyskorvauksia leikataan, niin eh, noissa maissa tulee yhä enemmän ongelmia, koska ihmiset eh, eivät enää pysty työllistymään. He eivät, eh, heidän työllistymisensä heikkenee ja heille tulee myös psykosomaattisia stressioireita. Ja sitten mitä pidempi tämä työttömyysjakso on, niin sitä vakavammat seuraukset ovat. Ja Siksi sosiaalisen suojelun järjestelmä on erittäin tärkeä niin, että pidetään ihmiset lähellä työmarkkinoita eikä ö, anneta heidän pudota liian kauas työmarkkinoilta. Ja oli kiintoisa myös nähdä, että koulutusjärjestelmätkin nyt kehittyvät tähän suuntaan, että voidaan todellakin ottaa kaikki mukaan ja hyödyntää kaikki se potentiaali, jota nuorella on. Ja siinä mielessä pitäisi ehkä puhua tosiaan tästä konseptista koulutuksen kehittämisessä. Ja kollega Peger tässä nyt otti huomioon muutamia seikkoja. Minä haluaisin ottaa muutamat erityispiirteet koulutusjärjestelmässä, nimittäin tällaiset poikkialaiset taidot, jotka eivät ole tietoja niinkään, vaan sellaisia tauteja, joiden myötä nuoret pystyvät vastaamaan työmarkkinoiden uusiin haasteisiin, eli pystyvät joustamaan, ovat hyviä ongelman ratkaisussa yleisestikin, ja sitten ovat luovia, innovatiivisia, puhuvat kieliä, ja pystyvät erilaisissa työolosuhteissa työskentelemään eri maissakin tarvittaessa. Ja meidän pitäisi ottaa nuoria oppimaan tekemään tiimityötä muiden ihmisten kanssa ja muista kulttuureista peräisin olevien kanssa. Tämän tyyppisten äh, koulutusjärjestelmien äh, luomiseksi meidän täytyy myös äh, valmista opettajia, joilla on sitten tällaisia kulttuurisia ja muita taitoja niin, että pystyvät sitten mukauttamaan tätä koulutusta lasten tarpeisiin. Nyt nähdään, että lasten pitää mukautua opetusjärjestelmän ja jos heille tulee vaikeuksia, niin sitten hei, se tulee pudokkaita. Mutta 2020 meillä on hyviä tavoitteita, mutta jotta niihin päästäisiin, niin koulupudokkaiden määrää pitää pienentää. Eli ko- ko- opettajien koulutusta täytyy muuttaa ja koulutusjärjestelmän pitää mukauttaa lasten tarpeisiin eikä toisinpäin. Ja meidän täytyy myös siis huomioida kaikki nämä eri näkökohdat ja Tämä tapahtuu sosiaalisen vuoropuhelun kautta, työmarkkinaosapuolten kanssa käytävän keskustelun kautta. Jatkuva vuoropuhelu on tärkeää näiden tärkeiden toimijoiden kanssa. Eli työmarkkinaosapuolten ja myös niiden kanssa, jotka ovat kaukana työmarkkinoilta. Merci beaucoup. Alors, euh, notre... Kiitoksia. Sitten kolmas parlamentin jäsenemme on täällä Antea McIntyre ECR-ryhmästä. Hän esitteli mietintön, joka käsitteli yrittäjyyttä ja työpaikkojen luomista mm, kilpailukykymallin ympärillä. Teillä on puheenvuoro kuusi minuuttia. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää virastoja panoksista. Minusta tämä on ollut hyvin kiinnostava. Haluaisin kiittää myös ministeriä. Haluaisin aivan aluksi todeta, että meillähän on useita Euroopan sosiaalisia Reinin maa, Pohj- Itämeren, Skandinavian tai UK-malli. Avain edistykseen on työmarkkinaosapuolten läheisemmässä yhteistyössä, hyvien käytänteiden jakamisessa, käytäntöjen jakamisessa, kilpailukyvyn saavuttamisessa, sisämarkkinoiden täytäntöön panossa, niin että pystyisimme kilpailumaan globaaleilla markkinoilla. Monet kollegat puhuivat kilpailukyvystä tänä aamuna. Kuten puheenjohtaja juuri totesi, minä Olin esittelijänä tässä valiokunnassa koskien mietintöä, joka käsitteli sitä, kuinka EU voisi edistää hyvän ympäristön luomista yrityksille, jotta ne voisivat luoda työpaikkoja. Kaikkihan tämän sanomme, tiedän kyllä, mutta hallitukset ja suunnitelmat eivät luo työpaikkoja, vaan yritykset ja yrittäjät niiden kautta luovat näitä työpaikkoja. Olin erittäin tietoinen siitä, että tällä hetkellä Euroopassa meiltä puuttuu taitoja. Tämä on huolestuttavaa, kun esimerkiksi katsotaan tietotekniikan asiantuntijoita vuoteen 2015 mennessä kymmeniä tuhansia asiantuntijoita ja myös eri e, insinööritaidon ja matematiikan e, alojen tasolla. Emme oikein saa vastattua kasvaviin, kasvavaan kysyntään yritykseltä. Herra Letmajer mainitsi tämän taitovajeen. Minusta tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä erityisesti yliopistojen kanssa, myös koulujen, mutta varsinkin yliopistojen ja liikamaailman välillä. Viime viikolla olin oikein iloinen, kun kuulin, että alueeni yliopisto avasi virast- no, toimiston täällä Brysselissä, ja he kulpailevat itseään mahdollisuuksien yliopistoksi. Kaksi asiaa saa tämän yliopiston erottumaan muista. Ensinnäkin 75 prosenttia opiskelijoista tulee lähiympäristöstä. Eli he palvel, yliopisto palvelee omaa aluettaan ja varmistaa, että siellä annetaan ihmisille sellaisia taitoja, joita heidän alueellaan yritykset tarvitsevat. Tämän erittäin, erittäin hyvä esimerkki Englannin länsi Midlandsien alueelta. On tärkeää keskittyä juuri siihen, mitä tarvitaan. 90 prosenttia tutkinnon suorittaneista löytää työpaikan. Tämä on hieno tulos. On hyvin rahkoisevaa, kun nähdään, kuinka yliopisto tarkastelee todella sitä, mitä paikalliset teollisuuden vaatimukset ovat ja annetaan opiskelijoille sellaiset taidot, joilla näihin tarpeisiin voidaan vastata. Nyt keskustelu koskee todella yrittäjyyttä. Rova Serbon mainitsi tämän erityisesti. Kun rohkaistaan yliopisto-opiskelijoita ryhtymään yrittäjiksi voidaan luoda uusia ajatuksia. Nyt tarkastelin toista alueeni, yliopistoa Astonin yliopistoa Birminghamin ulkopuolella. Ja siellä on ohjelmia, joissa opiskelijat kehittävät ajatuksia ja sitten on tällaisia yrityshautomoita, joihin he voivat mennä tutkinnon suoritettuaan ja näin ollen heillä on infrastruktuuri olemassa lähellä. Monet, monille yrityksen perustaminen on melkoinen haaste. Ja kaikkialla Euroopassa olisikin nyt helpotettava yritysten, yritystoiminnan aloittamista. Viime viikolla kuulimme, kuinka paljon erilaisia esteitä on, paljon lomakkeita, missä paikoissa on ravattava, kuinka kalliiksi tulee yrityksen perustaminen. Ja on tärkeää, että auttaisimme tässä tehtävässä. Sitten PK-yritystä edelleen minä ja kollegani olemme loputtomasti edellyttäneet sitä, että byrokratia vähennettäisiin ja yksinkertaistettaisiin toimia hallinnon puolella, mutta todella haluaisin puuttua siihen, mitä Krista Sedlacek sanoi ja myös Menendez Valdez Uskon, että voisimme yksinkertaistaa työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä ilman, että millään tavalla vähennetään työntekijöiden suojaa. Siihenhän ei pidä mennä. Minä tulen maasta, jossa on hyviä tuloksia työterveydestä ja turvallisuudesta, mutta jos haluamme saada lisää ihmisiä töihin pk-yrityksiin ja jopa mikroyrityksiin, niin ei, ei voida, että tarvitaan valtavasti tai aikaa lainsäädännön ymmärtämisen perheyrityksissäkin. Halutaan toki varmistaa, että työpaikat ovat turvallisia ja terveitä. Tarvitaan selkeämpiä, lyhyempiä ohjeita, koska näin, tällä hetkellä on vaikea näiden yrityksen ymmärtää, mitä on tehtävä. Joten olisi yksinkertaistettava lainsäädäntö niin, että sitä olisi helpompi toteuttaa ja helpompi ymmärtää. Uskon, että tämä olisi suuri palvelus. Ja tässä työmarkkinaosapuolilla erityisesti on oma tehtävänsä. Kiitoksia, hyvät kollegat. Tiedän kyllä, että juuri pääsitte tähän sosiaaliseen dialogiin, mutta näin itse päätitte puheenvuoronne jäsentää. Nyt annan puheenvuoron neljännelle paneelin jäsenelle Uwe Kombuchen. Hän on pääjohtaja Euroopan metalli- ja teknologiapohjaisen teollisuuden työnantajien neuvostossa se, CEMET-neuvostossa. Three, euh, um, sumet and, uh, Puheenvuoro. Kuusi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Ms. Chair. May I just recall you that of course the two main questions Tietenkin sosiaalinen dialogi ja innovaatio työpaikalla olivat nämä kysymykset, joista puhumme. Uh, uh, social model, as well as the social minä puhun sosiaalista vuoropuhelusta ja kestävästä sosiaalista mallista. Kiitokset siitä, että kutsuitte meidät äh, tänne kiintoisaan keskustelutilaisuuteen. Pari selvitystä. 200 000 yritystä antaa 13 äh, miljoonalle ihmiselle töitä. Äh, on tässä kyseessä. Kun puhutaan kilpailukyvystä, monet korostavat kilpailukykyä ja oli myös hienoa, että varapääministeri korosti sitä, että tässä on kyseessä sekä talous että sosiaalinen malli, ja tämä tietysti perustuu tähän artiklan kolme Euroopan perustamissopimuksessa. Ja tosiaan talouden kasvu on tässä sosiaalisen hyvinvoinnin perustana, ja kun puhutaan kilpailukyvystä, niin tietysti kyseessä on lainsäätien, hallitusten ja yritysten kilpailukyky ja valmistavan teollisuuden ja myös työn kilpailukyky. Tämä on yhteinen vastuu. Kuulimme, että on paljon ihmisiä, jotka pyytävät, että oltaisiin työmarkkinaosapuolet olisivat myös enemmän mukana tässä toiminnassa. Puhun tähän tästä vielä myöhemmin. Puhumme paljon kasvusta ja kilpailukyvystä ja tämä selvittää tietysti sitä, minkä takia komissiolla on tämä uusi lippulaivahanke, jossa on tarkoitus ottaa mukaan myös varsinainen teollisuus tähän vuoropuheen, jota käydään BKTn nostamisesta 2020 eh, mennessä. Tarvitsemme siis kansainvälistä kilpailukykyistä Eurooppaa ja teollisuuspohjaista Eurooppaa. Se on ennakkoehto kestäville ja myös laadukkaille työpaikoille ja sitten myöskin kestävää sosiaalista, sosiaalisen suojelun mallia. Ja tässä haluaisin viitata Maailmanpankin kertomukseen, joka viime vuoden tammikuussa julkaistiin, jossa sanottiin, että kun Euroopassa on noin 10 prosenttia maailman väestöstä, niin 10 prosenttia BKTstä myös, ja se myös Eh, edustaa 50 prosenttia koko maailman sosiaali, eh, sosiaalisista eh, menoista. Ja se on ehkä yksi tärkein kysymys tässä, kun tarkastellaan sosiaalista mallia ja kilpailukykyä. Eli toisaalta meillä on kriisi, mutta toisaalta sitten myöskin väestö, väestön kehityksen aiheuttama haaste, joka voidaan myös pommiksi lonehtia. Eli tässä on kyse kilpailukyvystä, mutta sitten jos ajatellaan teollisuutta, niin Mehän olemme tässä kansainvälisellä areenalla kilpailutilanteessa kaikkien muiden maan osin kanssa ja meidän tarvitsemme kilpailukykyiset reunaehdot toiminnalle, eli älykästä lainsäädäntöä, mukaan lukien kestävää ja kunnollista vaikutusarviointia, puolueetonta sellaista, ja sitten myöskin joustavia, mukautuvia työmarkkinoita, jotka tietenkin ovat osallistavat, ja sitten myös se sosiaalisen sosiaaliturvajärjestelmiä ja sitten tähän varsinaiseen jatkuvan aiheeseen, jos katsotaan pari 30 vuotta takaisin, niin siitä lähtien on ollut olemassa tämä oikeiden taitojen puute työmarkkinoilla. Ja tarvitsemme tietynlaista joustavuutta ja mukautumista myös kasvua varten – kun puhutaan kasvusta, niin eh, täytyy muistaa, että 2004 laajentumisesta, isosta laajentumisesta lähtien taloudellinen kehitys on eh, todellakin kulkenut käsikädessä sosiaalisen kehityksen kanssa. Noissa maissa, jotka liittyvät eu niin siellä sekä sosiaalisesti että talouden kannalta on tapahtunut hyvin myönteistä kehitystä. Ja mitä tulee tähän työmarkkinaan? osapuolten vuoropuheluun, niin, niin Seemet todellakin käy tällaista ihan virallista vuoropuhelua muiden kumppanijärjestöjen kanssa, jotka edustavat teollisuutta Euroopassa. Ja tällä hetkellä käsittelemme juuri tällaista aktiivista ikääntymistä, siis koulutuksen kannalta ja sitten myöskin työn järjestämisen kannalta. Ja tässä myös käsitellään sellaisia kysymyksiä kuin sopimusten mukautumista. Ja tutkimukset ovat osoittaneet, että me emme mitenkään liikaa käytä tällaisia joustavia työjärjestelyjä niin kuin osa-aikaa tai määräaikaisuuksia tai vastaavia. Tässä tämä vastaa ihan laajallisesti noin 5 prosenttia erilaisissa yrityksissä. Ja sitten kun puhutaan koulutuksesta, niin SEMET on myös julkaissut. Ja tässä haluaisin tässä korostaa tätä yhteyttä, joka on teollisuudella ja myös koulutuslaitosten ja yliopistojen välillä. Ja ihan niin kuin jäsen McIntyre sanoi, niin tässä on oikein hyviä esimerkkejä tällaista yhteistyöstä. Esimerkiksi Suomessa Aalto yliopiston kanssa tehdään yhteistyötä ja voisin kehottaa teitä olemaan yhteydessä myös tosiaan yrityksiin, jotka tekevät tässä hyvää, hyvää työtä. Ja kriisinkin aikana on käynyt ilmi, että me olemme varsin luotettava ja vakaa kumppani ja olemme pitäneet kuitenkin työllisyyden hyvin korkealla tasolla. Kiitoksia. Merci beaucoup. Nous en... Kiitoksia paljon. Nyt äh, olemme päässeet toiseksi viimeiseen puhujamme. Puheenvuoron annan nyt Karola Fischbach-Pyttelille, joka on julkisen sektorin työntekijöiden eurooppalaisen liiton pääsihteeri. edustaa EPSO ja kuusi minuuttia puheenjohtaja, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Madam Chair, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia arvonnaiset ja herrat. Ensinnäkin herra Lazarelle haluaisin todeta, että bulgaarialainen viini on erittäin kilpailukykyistä. Ja se on aivan, se voi aivan hyvin kilpailla ranskalaisen viinin kanssa, mutta tämä näin vain sivuminen sanoen. Viittasin myöskin siihen, mitä herra Monet sanoi aamulla. Meidän täytyy osoittaa, että solidaarisuus kannattaa taloudelliseltakin kannalta ja suhtautuisin tähän hieman laajemmin ja ottaisin pohjaksi eurooppalaisen sosiaalimallin. Sosiaalimalli on se pohja, jonka perustalla pistetään täytetään ihmisoikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia ja pyritään tasa-arvoon ja epätasa-arvon poistamiseen. Toisaalta voidaan suhtautua tähän taloudellisen hyödyn kannalta, tähän eurooppalaisen sosiaalimalliin. Täytyy muistaa, että mikäli meillä on epäsosiaalinen Eurooppa, varsinkin nykyolosuhteissa, kun monet nuoret ovat työttömiä, eikä heillä ole minkäänlaista mahdollisuutta päästä työmarkkinoille, niin voidaan puhuta, puh- sanoa, että nyt kyse on hukkaan menneestä ajasta heidän kannaltaan. Kaikki julkiset palvelut ja muut palvelut, jotka ovat merkittävässä asemassa tukemassa eurooppalaista sosiaalimallia, ovat merkittäviä terveyspalvelut, sosiaaliturva, työllistämispalvelut, koulutus ja julkiset infrastruktuurit. Kaikki nämä kuuluvat nyt tähän kuvan mukaan. Julkisella sektorilla on merkittävä rooli sosiaalimallin kannalta. Tärkein argumenttini on se, että emme voi pitää yllä emme voi enää sallia sitä, että eurooppaista sosiaalimallia jatkuvasti rapautetaan. Haluaisin kiinnittää tämän, tätä keskustelun hieman päälailleen nyt. Kun tämä kysymys esitettiin, niin rivien välistä luin, että kriisin yhteydessä ei välttämättä ole enää varaa eurooppalaiseen sosiaalimalliin ja sen ylläpitämiseen. Minun mielestäni tämä on asia, jonka haluaisin asettaa kyseenalaiseksi. Niin ikään haluaisin hieman vastustaa sitä argumenttia tai linkitystä, joka on tehty väestön ikääntymisen ja taloudellisen kriisin välille. Nämä kaksi tekijää ovat tietystikin tärkeitä haasteita, mutta eivät ne ole saman kolikon kaksi eri puolta, vaan ovat kaksi eri asiaa. Ja mikäli naapurini tässä vieressä puhuu aikapommista, niin minun mielestäni meidän täytyy varautua tulevaan, tulevaisuuteen siihen, että väestö ikääntyy. Mutta ei tällä mitään tekemistä talouskriisin kanssa sinänsä. Olisin painottaa myöskin, että talouskriisin myötä niiden toimien vuoksi, joita on tehty taloushallinnon puolella, työmarkkina vuoropuhelu on kärsinyt merkittävällä tavalla lukuisissa maissa – jotka ovat joutuneet säästötoimien kohteeksi Kreikassa, Portugalissa, Romaniassa ja myöskin Itämeren maissa, Baltian maissa. Ja tämä tilanne selkeästi johtaa siihen, että sosiaalisia oikeuksiakin on leikattu. Komissio ei halua laatia mitään selkeää sosiaalipoliittista agendaa. Kehottaisimme kuitenkin komissiota esittämään meille uuden strategian työsuojelun osalta, koska haluaisin painottaa sitä, mitä Krista Sedlacek totesi aiemmin. Anteeksi, että lausuin nimenne nyt. Miten lausuin? Työsuojelu ja terveystyöpaikalla on erittäin tärkeä tekijä työn tuottavuuden suhteen. Puolikuntoiset työntekijät eivät ole tuottelijaita, ja tämä on avaintekijä Euroopan talouden ja yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta. Tämä on merkittävä yhteiskunnallista roolia. Tämä on se näkökulma, jota pitäisi enemmän valottaa tässä keskustelussa. Euroopassa on kolme alakohtaista sopimusta, jotka on neuvoteltu uuteen uskoon työnantaja- ja työntekijäjärjestön välillä. Nämä liittyvät työsuojeluun kalastusalalla, sisävesiliikenteessä ja kampaamoalalla on neuvoteltu säännöt uuteen uskoon. Työnantaja- ja työntekijäpuoli ovat sopineet yhteisestä tekstistä, tärkeät seikat on saatu katettua, ja kaikki nämä kolme alakohtaista sopimusta on määrä pistää täytäntöön direktiivin muodossa, mutta ne ovat sitten jumiutuneet komission. Ja tämä on poliittisesti täysin kestämätön tilanne, ja tämä loukkaa myöskin perussopimusta. Tämä tilanne, ja tämä täytyy nyt oikaista hyvin nopeasti tämä tilanne. Työllisyysasioiden valiokunta voi hyvinkin tässä auttaa työmarkkinaosapuolia viemään tätä asiaa eteenpäin. Viimeiseksi ja lopuksi vielä toteaisin, kuinka tärkeää on tarkastella ihmisten tulotasoa ja kuinka voidaan sosiaalipoliittisen toimien kautta parantaa ihmisten tulotasoa Meidän täytyy myöskin taistella pimeää työtä vastaan. Ja pikemminkin varmistaa, että sosiaaliturvamaksut myöskin maksetaan. Niin ikään meidän täytyy taistella kaiken tyyppistä laitonta työntekoa vastaan. Tiedän, että huomenna Jutta Steinbrockin mietintö tulee ensimmäiseen käsittelyyn. Siinä puhutaan tehokkaiden työsuojelutarkastusten roolista ja pohditaan samalla strategiaa, jonka avulla voitaisiin parantaa työolosuhteita, työsuojelua. Kiitoksia siitä, että Euroopan parlamentti tulee viemään tätä työtä eteenpäin. Ja kiitoksia siitä, että voin tehdä teidän kanssanne yhteistyötä tällä saralla. Kiitos. Eh, kiitoksia näistä tehdyistä sopimuksista odotamme ehdotuksen komissiolta. Kuten tiedätte, tämä valiokunta tekee paljon työtä komissiota puskeakseen kriisin takia. Ei voida tässä lipsua, että komissio helposti nämä jättää syrjään, mutta tiedätte kyllä, että tämä valiokunta on hyvin päättäväisesti toimimassa, jotta voidaan edistää näitä asioita ja tässä valvontakysymyksessä olemme hyvin aktiivisia, kun on avattu myös tämä uusia, ri, uusi rintamakin. Sitten viimeinen puhujamme, Boudoir Hugu. Kiitän siitä, että olette täällä. Hän on jollakin tavalla komission jäsen. En nyt pyydä teitä vastausta siihen, mitä tehdä, mutta hän on täällä nyt Euroopan politiikan neuvonantajien toimiston edustajana, BEPAN edustajana. Hänellä on ehkä strategisempi näkemys asioista, joten annan teille nyt puheenvuoron sosiaalista dialogista ja innovoinnista työpaikalla ja koulutuksesta todella nyt on puhe. Kuusi minuuttia niin kuin muillekin. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos teille sopii, niin vastaan näihin kahteen kysymykseen kolmella kohdalla ja haluaisin kertoa siitä, mikä muodostaa sosiaalimallin Euroopassa. Tavoitteena on todella luoda win-win-tilanteita. Nämä ovat yhden tyyppisiä malleja. Sitten toisaalta on asioita, joissa vaaditaan kompromisseja ja kolman tyyppiset tekijät ovat innovoivimpia seikkoja, joihin saattaa liittyä, liittyä myös teknologia. Jos nyt katsotaan tätä ensimmäistä kategoriaa, jotka ovat näitä win-win näkökohtia, kaikki täällä ovat puhuneet näistä, olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että terveys, koulutus, turvallisuus ja terveysnäkökohdat ovat tärkeitä Euroopan sosiaalisessa mallissa. Terveys, kilpailu, kilpailukyky ovat asioita, joita pyritään yrityksessäkin vahvistamaan myös perhe. Ystävälliset toimet kuuluvat sosiaalisen mallin ja kaiken tyyppinen syrjintä, jota olisi vältettävä. Tästähän on kyllä osittain puhuttu. Nämä ovat sellaisia asioita, joista ollaan varsin pitkälti yhtä mieltä. Ja kun ajattelen näitä, niin jos todella win-win tilanteeseen pääsee sopimus on, niin tietenkin voidaan, edist- voidaan tämä on työntekijöille hyvä, mutta se on myös yrityksille hyvä. Niiden intressinä on edistää näitä tekijöitä. Jos ajatellaan vaikka koulutusta, hotellialalla on esimerkiksi yliopistokin olemassa, jonka kautta koulutetaan omia ihmisiä. Tähän suuntaan ollaan menossa. Mitä sitten politiikan tekijöiden pitäisi tehdä? On varmistettava, että on kilpailukykyiset markkinat. Jos yritykset ovat, toimivat paremmin, ne ovat tuottavampia, ne eivät tee Hyvät kilpailukykyiset markkinat voivat tarjota niille kaikki mahdolliset kannustimet. Jos meillä on kilpailukykyiset markkinat, niin sosiaalisen dialogin pitäisi olla aika yksinkertaista. Toki maiden välillä on eroja, kun ajatellaan perheystävällisiä toimia. Ei kaikki ole pelkkää ruusuista kuvaa tietenkään, mutta työmarkkinaosapuolella on tässä tehtävänsä. Sitten toiset, toinen kategoria liittyy näihin kysymyksiin, joissa joitakin kompromissia olisi tehtävä. Ensimmäinen niistä liittyy eläkkeisiin ja niiden kestävyyteen. Tämä on suuri haaste. Siitä käydään paljon keskustelua eläkeiästä esimerkiksi. Keskustellaan myös paljon suojasta. Kaikki haluamme sosiaaliturvaa. Tästä on konsensus, mutta miten se saavutetaan, kenen se pitäisi olla, kenen se pitäisi tarjota, yritysten, hallitusten, sosiaalijärjestelmien, kuinka tämä järjestetään. Tästä käydään monen tyyppistä keskustelua sosiaalinen di- dialogi ja työmarkkinaosa puolten sitten tärkeää päästä jonkinlaiseen sopimukseen. Tietenkin hallitus on osa näitä keskusteluja usein. E, sosiaaliturvajärjestelmät ja eläkejärjestelmät ovat hallitusten rahoittamia, joten veronmaksajat on tietenkin tässä takana, joten niidenkin edustajia tarvitaan keskustelussa. En nyt halua näihin tunnettuihin keskusteluihin mennä, vaan haluaisin mennä tähän kolmanteen kategoriaan, jotka ovat eteenpäin katsovia tekijöitä sosiaalisessa mallissa. Eli nämä innovoivat tavat, kuinka voitaisiin saada aikaan win-win-tilanteita. Aikaisemmin olin konsultti, jos kuunnellaan konsultteja tai futurologeja, niin kuullaan kiinnostavia asioita koskien hankepohjaiselle hankepohjaisesta työn järjestämisestä, tietohallinnosta, verkottumisesta, itsensä työllistämisestä, etätyöstä. Tällaisesta paljon puhutaan verkossa toiminnasta. Paljon hyvin kiinnostavaa ja jännittävää tietoa. Mikä sitten toimii, niin minähän en sitä tiedä suoraan sanottuna tällaiselta tulevaisuus kuulostaa. Sitten kun ajatellaan managereita ja johtajia, joiden on toteutettava näitä asioita yrityksiä, niin eivät hekään varmaan tiedä, mikä olisi parempi. Jotkut uskovat yhtä toiset toista. Jossain vaiheessa näemme, ketkä voittavat, ketkä häviävät. Politiikan tekijänä minun ei ole oikeastaan, tämä ei ole minun tehtäväni, vaan yritysten tehtävänä on saada selville mikä on paras ratkaisu, ja se varmastikin vaihtelee yrityksestä ja aloista toisiin. Meidän on toki kuunneltava yrityspuolta. Ja jos ongelmia on, kun esteitä yritysmaailmassa huomataan, niin silloin meidän on kuunneltava heitä ja katsottava, mitä voidaan tehdä. työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on tietenkin tärkeä eri osapuolille puhuminen. Bien, alors maintenant, euh... Hyvä. Puheenjohtajan rooli on hirvittävä. Nyt minun on, olisi avattava keskustelu. Ja meillä on hyvin vähän aikaa. Tietenkin jäsenet saavat äh, prioriteetin Tällä on jo yksi jäsen listalla. Onko muita? Sarkas, Costello, Atumbatu, et c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres membres dans l'assistance qui souhaitent... Onko vielä muita jäseniä, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron? Kaksi kysymystä vielä. Eipä ole hyvä. Aha, yksi vielä, yksi kysymys. Yksi siis ulkopuolelta. Ja siinä viisi puhujaa. Yksi minuutti jokaiselle. Jaslav Jowska ensin. Wydaje mi się, że budowanie silnego, nowego modelu społecznego powinno oprzeć się na... E, Uskon, että jos haluamme e, rakentaa vahvan sosiaalisen mallin, niin meidän pitää ensinnäkin arvioida nykytilannetta. Mm, herra Monet puhui tästä meidän pitäisi ottaa käyttöön uusia toimenpiteitä ja eikä saa unohtaa, että meillä on 28 erilaista jäsenvaltiota, mutta samalla täytyy myös muistaa solidaarisuus. Olen yllättynyt siitä, että parlamentissa puhutaan niin harvoin solidaarisuudesta – meidän pitäisi toimia monitahoisesti ja jos ajatellaan eh, investointeja inhimillisen pääomaan, niin meidän pitää ensinnäkin ajatella työmarkkinoiden tarpeita. Jos pidennetään eh, eläkkeelle lähtöikä, niin sitten tarvitaan vastaavia toimenpiteitä. Ja naisten osallistaminen paremmin työmarkkinoille edellyttää It's time. Kiitoksia, hyvä kollega. Aikaa ei ole enempää. Oliko teillä yksi kysymys? Tak. Chciałbym się, chciałbym zapytać, czy uważacie państwo... Kysymykseni on, että uskotteko, että uuden eurooppalaisen sosiaalimallin rakentamisen pitäisi tapahtua niin, että aha, valtioiden pitäisi olla enemmänkin aktivoivassa roolissa niin, että mm, työntekijät olisivat kilpailukykyisempiä. Sitten Alejandro Serkas ja sen jälkeen Benarantu. Yksi minuutti siis. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää virastojen johtajia heidän tekemästään työstä aikoina, jolloin hyvinvointivaltion viholliset ovat yhä röyhkeämpiä ja tuntuu siltä, että valtiot ovat yhä hampaattomampia tämän hyökkäyksen edessä. Myös luonnonresurssit ja energia ovat rajallisia Euroopassa. Ainoa resurssi, jota meillä on, on inhimillinen pääoma, tasapainoinen oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa innovaatiota voidaan hyödyntää aikoina, jolloin globaalisaatio ja teknologia on viemässä aivan väärälle tielle ja joudutaan aivan väärälle teille, kun ajatellaan se, sitä, mihin, mistä hyvä, hyvinvointi on tullut. Haluaisin kysyä, kun miltä kysytään, onko sosiaalisella mallilla tulevaisuutta, niin vastaan kysymykselle, jonka sieltä teillekin. Uskotteko, että Euroopan unionilla on tulevaisuutta ilman sitä? Sitten Bena Rabatu ja Kostella. Kiitoksia. Joku sanoi, että kilpailukykyinen yritys on yritys, jossa otetaan huomioon yhteiskunnalliset, sosiaaliset tekijät ja ympäristötekijät ja että ne ovat ehtoja. Mutta Amazonista, Amazon on esimerkki yrityksestä, joka on erittäin kilpailukykyinen, mutta jossa työolosuhteet ovat kammottavat ja ihmisarvon, ihmisarvoa alentavat. Rova Zerbo viittasi suhteeseen naapurimaihin, mitä voitaisiin tehdä tämän tilanteen parantamiseksi. Asiantuntijoiden kanssa on järjestetty konferenssissa tarkasteltu Magrebin aluetta ja naapurialueestaan siinäkin on kyse. Yksi esi- asiantuntijoista herra Mebrutul osoitti, että yksi välineistä, jota voitaisiin käyttää, on se, että Pikemminkin kiinnittäisi huomiota Afrikkaan, koska siellä kehitys on hyvin nopeaa. Euroopan unioni ja suhde Magrebin eteläpuoliseen Afrikkaan. Kuinka me voisimme lisätä tuossa suhteessa rooliamme ja kuinka suhteemme Magrebin voi auttaa meitä toimimaan kilpailukykyisemmin tässä suhteessa, suhteessa muuhun maailmaan? Kiitoksia, Emmer Kostello sitten Sven Thank you, Madam Chairperson. First of all, I want to add my voice Kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää järjestäjiä tälle seminaarille. Tämä on erittäin tärkeä työ johtaja. Ja sitten näistä, tästä ristiriidasta. Yhtäältä sanotaan, että tarvitaan sijoituksia ja koulutusta, että voidaan säilyttää sosiaalinen malli. Toisaalta on Iranin tyyppisiä maita, joiden on pakko leikata koulutusbudjetteja. Olemme hyvin huolissamme tästä seuraavaan budjetin osalta Irlannissa. Kun puhutaan koulutuksen tilanteesta ja työpaikkaoppimisesta, olisi myös katsottava uudelleen oppimiskokemusten validoinnista. Olin ehkä, ehkä vähän pettynyt siihen, että että virallinen ja ei-virallinen oppiminen, sen validointi, sitä lykättiin vuoteen 2015 asti. On katsottava välineitä, kuinka tätä voitaisiin kehittää, koska jos haluamme tehdä vallankumouksen, koulutuksessa on puututtava tähän validointiin. Tarvitaan kunnolliset välineet. Merci beaucoup et bravo pour Kiitoksia ja hienoa. Kolme kysymystä yhdessä minuutissa. Seuraavana puheenvuoro professori Tontori Sven Maltille. Te olette Osnabrykin eh, yliopistosta. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Thank you very much for giving me the opportunity. Um... Kiitoksia. Täällä on kysytty, että onko kannattavaa ehkäistä ja voidaanko kriisin aikana säästää työpaikkaa. Ja sanoisin omasta näkökulmastani niin olen aika optimistinen, koska tiedot ovat selkeitä sen suhteen, että kun sijoittaa euron, niin saa kaksi tai jopa viisikin euroa takaisin, varsinkin jos katsoo näitä ammattitauteita. Tauteja. Ja meillä on parhaiden käytänteiden malleja ja kuulimme jo Rova Fischbachilta, että kampaajat kampaamoalalla, niin työmarkkinaosapuolet sopivat, että parannetaan ennaltaehkäisyn tasoa. Ja monista maista on esimerkkejä siitä, että tämän tyyppiset toimet todellakin kannattavat ja näin voidaan valtavasti vähentää niiden määrää, joille tulee ammattitauteja. Ja investoinnit ovat loppujen lopuksi aika pienet verrattuna siihen, mitä sitten säästyy jatkossa. Ehkäpä löytyy muitakin aloja, jotka haluaisivat olla mukana tässä prosessissa. Eli työmarkkinaosapuolet keskustelevat siitä, mitä ne oikein, oikeastaan hyötyvät siitä, että parannetaan ennaltaehkäisyä. Euh, Kiitoksia. Meillä on täällä neljä virastoa ja ministeri keskuudessamme. Haluaisin heillekin antaa vielä puheenvuoron. Ja nyt onkin aika siirtyä viimeiseen osaan tapaamistamme pyytäisin, että kukin käyttää viisi minuuttia reagoitte näihin puheenvuoroihin, joita täällä on esitetty, tai vastaatte kysymyksiin. Annan puheenvuoron neljälle viraston johtajalle ja ministerille. Ainoastaan tietenkin ymmärrätte, millaisessa tilanteessa joudumme toimimaan, kun puhuja on näin paljon. Ensimmäisenä annan puheenvuoron Christian Leckmayerille. Hän on CDFOPin VT-johtaja Samalla voitte ehkä reagoida näihin puheenvuoroihin ja vastata kysymyksiin. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Um, thanks. Kiitoksia paljon. Kiitoksia näistä kysymyksistä ja keskustelusta. Ja myöskin niistä kommenteista, hyvistä kommenteista, joita saimme puheenvuorojemme jälkeen. Haluaisin palata aiempaan puheenvuoroon, jossa sanoitte, että meidän täytyy investoida enemmän ja asianmukaisella tavalla koulutukseen. Olisin vain lisätä, että on valtavasti näyttöä siitä, mitä säästötoimilla aiheutetaan. On täysin käsittämätöntä, että jatkettaisiin säästöjä ja leikkauksia samaan tapaan kuin viimeisten kolmen vuoden aikana on tehty tunnelin pää päättyminen on näköpiirissä. Ja toim- nykytoimet eivät auta. Joissakin maissa on jouduttu tekemään erittäin kipeitä toimenpiteitä, mutta ei välttämättä. Niitä olisi pitänyt pistää täytäntöön sellaisella tavalla, kuin ne on pistetty täytäntöön. Juan, Kiitoksia. Sitten puheenvuoro Juan Menendez Valdesille, Eurofondin johtajana. Thank you very much and, and briefly, okay, a number of... Kiitoksia lyhyesti. Täällä on muutamia asioita mainittu paneelissa koskien sosiaalista dialogia. On tärkeää löytää ratkaisuja sitä varten. Sosiaalista dialogista tulee hyvää, hyviä tasapainoisia ratkaisuja tuottavuudelle win-win-tilanteista ja kompromissista täällä puhuttiin. Se oli hyvä kuvaus. Win-win puolesta voidaan ajatella, että voitte että täytäntöönpanoisivat toimia, no, mutta tämä ei riitä, on lisättävää mm, tietoa, on näytettävä kuinka toimia, on autettava ratkaisujen siirtämisessä. Tässä tutkimuksessa tutkimus ja tietojen levittäminen voi auttaa työmarkkinaosapuolia ja muita kumppaneita. Sitten lyhyesti eri osallistujien mainitsemista asioista Alejandra Serkas mainitsi, miltä Eurooppa näyttäisi ilman tätä sosiaalista malliamme – Puhummehan mallin sopeuttamisesta tietenkin, eikä vain mallista, mutta voitaisiin kääntää tämä toisinkin päin. Minkälaista kilpailukykymallia haluamme, mikä on mahdollista Euroopalle? Sitten Rova Kostellon ristiriidoista. Niin usein näemme tällaisista kasvuystävällisistä julkispoliittisista sopeutuksista. No, on, eh, kompromisseja loppujen lopuksi kuitenkin tarvitaan, näinpä pelkään. Kiitoksia sitten Krista Sedlacek, EU-osan johtajana. Very much. I would like to come back to some of the... Kiitoksia. Haluaisin palata muutamaan kysymykseen, jotka aiemmin otettiin esille ja jatkaisin sitten vielä siitä, mitä herra Jons sanoi. Meillä on näyttöä ja riittävästi tutkimuksia siitä, että investoinnit inhimilliseen päämaan kyllä kannattavat. Ja me tosiaan jatkamme tietenkin ja oso- to- todistamista siitä, että koulutus, työterveys ja turvallisuus, kaikki nämä kysymykset kyllä kannattavat ja meidän täytyy puuttua niihin tilanteisiin, joista meillä on näyttöä, josta riittävästi tutkimme. Herra Pekka myös sanoi, että meidän pitäisi panna tätä kaikkea sitten täytäntöön. Sitten toinen kysymys, johon haluaisin palata, koskee lainsäädännön yksinkertaistamista. Tiedämme, että pienten ja mikroyritysten tilanne ei ole helppo näin, eh, taloudellisesti vaikeana aikana, mutta ei saisi kuitenkaan syntyä kahden tason työntekijöitä ja yrityksiä. Olisin ennemmin samaa mieltä siitä, että se mitä me voimme tehdä on auttaa PK-yrityksiä lainsäädännön täytäntöönpanossa ja tietenkin sitten lainsäädännön arvioinnin myötä ehkä on uusia keinoja antaa uudenlaista lainsäädäntöä, mutta se mitä voimme tehdä on auttaa välineiden kehittämisessä pk-yrityksille, eikä luoda kahden tason työntekijöitä. Sitten toinen kysymys, joka tuli esille, on myös näyttää siitä, että myös huonoissa yrityksissä, jos on huonosti hoidettu työterveys ja turvallisuus, niin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä äh, nuo yritykset eivät äh, tule selviytymään. On esimerkiksi mm, tietoa isoista yrityksistä Saksassa, äh, jotka eivät selviytyneet, eikä siellä nyt taloudellinen tilanne ollut niin huono, eikä ö, näyttänyt mitenkään huonolta taloudelliselta kannalta, mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, niin jos ei ole turvallista työpaikkaa ja motivoituneita ihmisiä, niin nämä työpaikat, nämä yritykset eivät selviä. Ja haluaisin korostaa vielä, että jos tosiaan ei työmarkkinavuorten työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua käytetä, niin emme myöskään onnistu, emmekä pysty kantamaan korkeamme kekoon Euroopan yhteiskunnan puolesta. Madeleine Serban ja sen jälkeen vielä ministeri, olkaa hyvä. So, just... Kiitoksia paljon. Haluaisin painottaa sitä, kuinka tärkeä EUn malli on naapurimaiden kannalta. Tilanne kaikkea muuta kuin täydellinen. Hyvin paljon keskusteluita on tänäänkin käyty ja erilaisia näkemyksiä esitetty siitä, mitä jatkossa, miten jatkossa asiat kantaisi hoitaa. Euroopassa pitäisi vähintäänkin olla jonkinlainen konsensus peruskysymyksistä, kun puhutaan Euroopasta sosiaalimallista. En usko, että kyse on teoreettisesta määritelmästä, vaan pikemminkin täytäntöönpanossa kenkä puristaa. Ja meidän täytyy nyt politiikka määritellä ja pistää se täytäntöön koulutuksen ja ammattikoulutuksen puolella. Yhtä lailla teoreettinen että käytännön puoli täytyy saattaa kuntoon. Täytäntöönpano täytyy hoitaa asianmukaisesti. Ja kun tarkastellaan näitä erillisvirastoja ja niiden aikaansaamia tuloksia, uskon, että eurooppalaista poliittista toimintaa ja käytäntöä täytyy analysoida sen osalta toimivatko ne vai eivät. Parlamentissa peräänkuulutettiin sitä, että validoitaisiin epäviralliset ja virallisetkin tavoit- saavutukset. Parlamentti voi auttaa esimerkiksi tällaisen kier- kiertolaisuuden, siirtolaisuuden maahanmuuton saralla, jossa maahanmuuttaja muuttaa maasta toiseen. Ja toisaalta väestö ikääntyy, tarvitsee uusen, uudenlaisia tietoja ja pätevyyttä. Toisaalta voidaan tarkastella Afrikkaa, jossa kytee väestötieteellisesti katsottuna aikapommi. Ja Moldovasta totesin, että ETFn tutkimusten mukaan ihmiset, jotka sieltä lähtevät, varsinkaan, varsinkin koulutut ihmiset, eivät välttämättä katso ensin Euroopan suuntaan. Ja voikin herättää kysymyksen, miksi naapurimaista tulevat pätevät ihmiset eivät välttämättä tule Eurooppaan, vaan suuntavat jonnekin muualle. Tähän on olemassa erinäiset syynsä. Mikäli Eurooppa haluaa olla kaikkein suurin ja parhaiten pärjäävä alue, meidän täytyy saada aikaan investointeja ulkomailta käsin, ja kumppanimaille pitää antaa paljon merkittävämpi painoarvo ja enemmän kiinnittää huomiota näiden näkemyksiin, kun tänä päivänä tilanne on. Kiitoksia. Annan vielä puheenvuoron ministerille ja sitten kyllä muillekin vielä, kun meillä on itse asiassa vähän aikaa vielä. Mutta sitä ennen haluaisin kysyä Karistalta vastausta tähän Rova Ben Arab Atun kysymykseen. Sehän koski tätä, että esimerkiksi Amazon-yritys on hyvin kilpailukykyinen yritys ja on sanottiin, että kilpailukyky liittyi terveyteen, turvallisuuteen, hygieniaan työpaikalla. Nämä elementit eivät ole kovin hyvin hyvässä eh, järjestyksessä Amazonin tyyppisessä yrityksessä. Kuinka vastaatte tähän konkreettiseen kysymykseen? Sanotaan, että tämä on osa kilpailukykyä, mutta on yrityksiä, jotka näyttäytyvät hyvin kilpailukykyisinä, mutta kuitenkaan nämä ehdot eivät täyty. Um, nevertheless, I know uh, about uh, the, the... Uh, niin, tiedän kuitenkin, tai minulle on kerrottu Amazonin työolosuhteista. Yleisesti ottaen on näyttää siitä, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä yritykset eivät selviydy markkinoilla, jos ne eivät paranna työolosuhteita. Meillä on ollut useita saksalaisia yrityksiä. Aikanaan to- toimin Berliinissä, jolloin pystyimme todentamaan, että nämä huonot työolosuhteet, eli siis enemmän työtapaturmia ja paljon sairaspäiviä, niin sitten keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä murensivat yrityksen kilpailukykyä. Ja sitten oli aina huonojakin esimerkkejä. Meidän täytyy tietenkin torjua näitä, mutta kyllä todennäköisesti invest- ilman investointeja työ, hyviä työolosuhteita, niin nämä eivät selviydy. No, en ole näihin edustajiin ollut yhteydessä, mutta tämä on yleisesti ottaen tosiaan tutkimuksen tulos ja tosiaan näyttöön perustuvaa. Kiitoksia sitten herra ministeri, voisitte ehkä kertoa, mitä olette oppineet tästä keskustelusta ja millaisia viestejä haluatte meille vielä välittää. Olkaa hyvä. Multe, Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen ollut täällä pelkkänä korvana. Voitte olla siitä varmoja. Esitin itselleni jotkin kysymyksiä sosiaalista mallista ja Euroopan sosiaalitalousmallista ja voin vain vahvistaa, että suurin osa niistä maista, jotka ovat tämän Euroopan unionin ympärillä, varmasti pitävät sitä inspiraation lähteenä. Valitettavasti en voi nyt reagoida kaikkeen siihen, mitä olen täällä kuullut. Useatkin asiat kiinnittivät huomioni. Joitakin niistä haluaisin nyt tuoda esille. Ensinnäkin kun ajatellaan Euroopan sosiaalisen mallin kustannukseen, niitä, nehän eivät ole mitenkään pieniä, varsinkaan yrityksille. Verotus tukee tätä mallia ja verotus merkitsee painetta yritysten kilpailukyvylle. Tämähän on tietenkin aivan keskeinen näkökohta. Joku muu esitti kysymyksen siitä, kuinka voitaisiin saada aikaan tasapainoa yrityksen kilpailukyvyn, kyvylle yrityksen sisällä kansalliselle tasolle ja, ja sitten myös kun, kun ajatellaan kumppanuutta työmarkkinaosapuolena. Sosiaalinen mallihan ei voi olla kestävä pitkällä aikavälillä, jos sitä rahoitetaan ainoastaan pakollisista sosiaaliturvan maksuista – Moldovassa yritämme hieman muuttaa tätä järjestelmää. Haluaisimme tietenkin, että työpaikkoja luottaisiin, mutta yksi talouskriisin syistä suoraan sanottuna tietenkin tulee siitä, että talouteen kohdistui sietämättömiä paineita, jotka selitetään juuri sillä, että on rahoitettava kaikki nämä sosiaaliturvavälineet. Haluamme siis taata työpaikat ja tarjota mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen esimerkiksi vähentämällä byrokratiaa yrityksille. Haluamme toimia niin, että yritys ilmapiiri olisi ystävällinen, että voisimme houkutella sijoittajia, mutta jälleen kerran on toimittava niin, että kansalaisilla ja yrityksillä olisi tietoa taivoista, taidosta, mitä tarvitaan, ja motivaatio työn tekemiseen. Se on aivan keskeistä, jotta saavutetaan tuottavuutta. On tärkeää, että valtio on mukana proaktiivisesti, mutta tarvitsemme sellaista politiikkaa, joka on joskus vaikea hyväksyä, mutta kuitenkaan pitkällä aikavälillä emme voi kasata paineita ainoastaan yritysten niskaan. Tarvitsemme sosiaaliturvavälineitä. Ilman niitä emme voi pärjätä, mutta mitä enemmän rasitetaan yrityksiä verotuksella, sen vaikeampi niiden on olla kilpailukykyisiä, sen vaikeampi niiden on investoida uuteen teknologiaan, henkilökuntaan ja kaiken kaikkiaan eh, teknologiaan, joten on todella vaara, että liuutaan tällaiseen noidan kehään, jossa loppujen lopuksi verotus tekee yrityksille enemmän haittaa kuin hyötyä. Meidän on luotava mahdollisimman hyvät olosuhteet yrityksille niin, että ne voivat innovoida ja sijoittaa inhimilliseen pääomaan. Valtio ei koskaan yksin voi täyttää sijoittajien tarpeita eh, sosiaalimallin osalta. Me emme voi olla mikään käärme, joka puree omaa häntänsä. Ei sellaisilla mallilla ole tulevaisuutta. Haluaa valtio tai ei, sen on oltava mukaan, sen on laadittava kattavampia strategioita, sen on oltava proaktiivisempi. Mitä kilpailukykyisempiä yritykset ovat, sen parempi. Sen parempi. Usein käy niin, että yritykset joutuvat poistamaan työpaikkoja. Mitä sitten näille työttömille tehdään? Siitähän tulee taas kustannuksia julkisen kassaan. Meidän olisi tarjottava sosiaaliturvaa, mutta samalla myös uusia mahdollisuuksia uuden työpaikan löytämiseksi. En usko, että muuta ratkaisua on. Voimme vain jatkaa byrokratian leikkaamisen tiellä ja sijoitusten kannustamisen tiellä. On rohkaistava yrityksiä tiedottamaan ja työntekijöilleen ja sijoittamaan teknologiaa. Ja sitten tämä työn kultti, työstä pitää tulla kuin uskonto, työn, työ on ylpeyden aihe omaa palkkaan ylpeyden aiheen. Tällaiset arvot ovat vähän vesittyneet ja unohtuneet. Samaan aikaan on vietävä eteenpäin työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, mutta vuoropuhelu ei ole riittävä. Tarvitaan myös kumppanuuksia, tarvitaan vuorovaikutusta ja vaihtoja työnantajien ja työntekijöiden välillä kypsien kumppanien välistä vuoropuhelua tarvitaan niin, että kaikki kantavat oman vastuunsa. Tietenkin poliitikoilla on oma roolinsa myös. Kiitoksia. Mm, Kiitoksia, meillä on vielä vähän aikaa. Nyt annan puheenvuoron niille jäsenille, jotka ovat paneelissa olleet mukana. Ensin Heinz, Heinz Becker. Euh, de conclusion, peut-être ces messages sur la suite. Euh... Ajatellen ehkä, miten tästä eteenpäin. Nythän olemme täällä tien risteyksessä. En tiedä menikö tämä tahallaan, mutta ei se nyt varsinaisen, varsinaisesti ole mikään sattuma, että meillä on tänään aamulla tämän keskustelun neljän johtajan ja muiden kutsuvieraiden kanssa. Ensi viikolla toinen lokakuuta komissio julkaisee oman panoksensa koskien Euroopan talous- ja rahaliiton sosiaalista puolta. Todella olemme tämän keskustelun ytimessä. Hyvät kollegat, nyt olisi kiinnostavaa kuulla päätelmiänne ja mitä oppia otatte tästä keskustelusta tulevaa työtä ajatellen mukaan lukien työ komission kanssa koskien tätä sosiaalista ulottuvuutta. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Um... Kiitos. No, tämä on tosiaan monimutkainen aihe ja lyhyesti sanottuna niin, ja suoraan sanottuna, niin ymmärrän, että nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että yksi korkean profiilin aihe tässä nyt kiertää ilmaa ympärillämme, nimittäin tällainen sosiaalinen unioni, ja nämä kaikki eri aiheet, joista tänäänkin on puhuttu, liittyvät siihen ja siihen, minkälainen tuo malli tulee olemaan tulevaisuudessa. Ja me emme suoraan sanoen pysty mitenkään kunnolla työstämään sosiaalista unionia. Olen varma siitä, että se miten me tänään olemme työstäneet asiaa ja näissä rakenteissa, joissa olemme työstäneet, niin näitä pitäisi optimoida niin, että pystyisimme vastaamaan tämän päivän ja huomisen haasteisiin. Koska minusta veroliitto ja talousunioni, niin ne täytyy aikatauluttaa ja hahmottaa ensin, ennen kuin sosiaalista unionista voidaan puhua. Ja käytän tätä sanaa sosiaalinen unioni ihan lyhyden vuoksi, koska ei ole epäisy, epäilystäkään siitä, mitä, mikä meidän virastojemme tavoite on. Ja meidänkin työmme tässä valiokunnassa selvästi menee siihen suuntaan, että lisättäisiin sosiaalista yhteisvastuuta Euroopassa. Ja sen takia en halua käyttää aikaa ja ihmisten hermoja ja kumppanuuksia täällä ryhmissä tai muuten. Me puhumme tällaisesta seuraavan tason työstä, joka ei vasta näiden kahden päivän tavoitteeseen. Kiitoksia sitten Kinga Könts. En tiedä, onko muita, jotka haluavat vielä käyttää puheenvuoron. Kinga Könts. Muutama sananen vain. Uskakseni me voimme ottaa opiksimme tästä tilaisuudesta. Ei meidän tarvitse asettaa vastakkain kasvua ja sosiaalimallia – Mikäli haluamme kriisistä pois, näiden kahden täytyy kulkea käsikädessä, eivätkä ne ole toisiaan poissulkevia. Mikäli meillä on kasvua, voimme investoida enemmän sosiaalimallin kehittämiseen. Mikäli valitsemme jomman kumman, tämä on väärä tie eteenpäin. Tämä asia, asia tuli kaikkien puheenvuoroissa esiin. Solidaarisuus on asia, josta joidenkin mielestä pitää luopua pikkuhiljaa. Solidarisuutta on vähemmän ja vähemmän Euroopan tasolla, mutta meidän täytyy kuitenkin pitää kiinni yhteisvastuusta, koska vain täten voimme jatkaa tällä tiellä. Kiitoksia sitten Antia McIntyre. I was hugely... Kiitoksia. Minun teki suuren vaikutuksen nämä viimeiset kommentit. Olen täysin samaa mieltä näistä asioista, että te sanoitte. Georgielska esitti kysymyksen, haluammeko riippuvuutta tuista, vai pikemminkin luoda vaurautta. Me emme halua saada aikaan kaiken kattavaa sosiaalimallia, joka estää Eurooppaa etenemästä. Me tarvitsemme kevyemmän mallin. Meidän täytyy kannustaa ihmisiä investoimaan, sijoittamaan, satsaamaan tietoon, osaamiseen. Täten me luomme kilpailukykyisen Euroopan, joka pystyy pärjäämään muiden kuin EU-maiden kanssa. Olemme mukana maailmanlaajuisessa juoksukilvassa. Oppisopimuskoulutusta tarvitaan, mutta uuden aikaista sellaista. Emme voi palata vanhoihin malleihin, vanhoihin työpaikkoihin, joita ei enää ole. Me täytyy katsoa eteenpäin, kohti tulevaisuutta. Meillä on oma eurooppalainen tapamme luoda politiikkaa ja viedä sieltä eteenpäin. Täytyy varmistaa, että politiikka perustuu näyttöön, todellisuuteen vaikutusarvioita täytyy käyttää hyväksi asianmukaisella tavalla, aina kun ryhdytään asetuksia ja lakeja laatimaan. Kiitoksia Nenä. Kyllä kuinka poliittista tämä keskustelu on pohjimmiltaan. Ja miksi onkin ymmärrettävä, että parlamentin jäsenet täällä päättävät keskustelua niin, että tekevät hyvin poliittisia sitoumuksia niin etteivät he välttämättä heijastele sitä kollektiivista työtä, jota täällä valiokunnassa on laadittu, mutta siitähän tästä juuri on kysymys. Nyt kolmesta kutsuvierasta, uskon, että kaikki haluavat käyttää puheenvuoron, joten annan teille vielä minuutiksi tai pariksi puheenvuoron. On, aloitetaan samassa järjestyksessä. Uwe Kombyhen, pari minuuttia, olkaa Thank you very much, Mr. Chair. Um, once again, uh, I congratulate... Kiitoksia. Haluaisin onnitella tämän tapaamisen järjestämisestä. Tämä oli hyvin, hyvin rikastuttava ja hyvin poliittinen tilaisuus. Herra Serkas valitettavasti juuri lähti. Herra Regu sanoi, että ei ei meidän komi- tai komission pidä kertoa yrityksille, kuinka niiden on kehitettävä. Tarvitaan uudenlainen näkemys yrittäjyydestä tilaa sille myöskin. Ja sitten niin viitatakseni Fishback Pittelille, en minä vastasta EUn tätä dimensiota, mutta aivan kuten eh, McIntyrekin sanoi, ei ole yhtä monoliittistä sosiaalista mallia, vaan on erilaisia sosiaalisia malleja Euroopassa. Voin vain sanoa, mitä tällä todettiin. Käytämme varoja tähän paljon enemmän verrattuna muuhun maailmaan. Meidän olisi katsottava kustannuksia. Työllisyyspaketti 2012 herra Androki sanoi, Andorki sanoi, että on katsottava lisää mm, työvoimakustannuksia. Joustavat työmarkkinat ja tehokas sosiaalinen dialogia, vapeat riippumattomat osapuolet työmarkkinoilla ovat tärkeitä myös tässä kriisitilanteessa. Kiitoksia. Hola, euh, Fischbach-Pitel. Kiitoksia sitten Karola Fischbach-Pitel. Well, I just wanted to brief... Haluaisin vain lyhyesti viitata Amazoniin. Ainakin Saksassa työntekijät ovat lakkoilleet ja pyrkineet saamaan neuvotteluiden kautta sellaiset palkkatasot, jotka vastaavat jollakin tavalla julkisen sektorin palkkoja. Tämä on osoitus sitä, että työmarkkinavuoropuhelu ei aina toteudu asianmukaisella tavalla. Yksi kilpailukykyyn liittyvä tekijä ovat tuotteidemme laatu, innovaatiokyky, mutta vielä tärkeimmässä asemassa on se, että työntekijät ovat motivoituneita. Heillä on kapasiteettia suorittaa työnsä hyvin ja myöskin kapasiteettia mukautua. Kilpailukyvyn kannalta visionoma ei ole se, että pyrittäisiin kilpailukykyyn hinnalla millä hyvänsä, mukaan luttuna sosiaaliset kustannukset ja seuraamukset. Viimeiseksi vielä investoinneista. Uskon, että meidän täytyy Euroopassa kääntää politiikka päälailleen, koska säästötoimet eivät pure Monia investointeja voitaisiin tehdä ihmisiin ja palveluihin ja työpaikkoihin. Investointeja, jotka itse maksaisivat itsensä takaisin. Kuten täällä herra John totesi, kun investoi yhden euron, saa suuren joukon euroja takaisin. Ja tämä poliittinen ajatustavan muutos meidän täytyy nyt tehdä. Euh, Kiitoksia Bruno Regu seuraavana ja komission jäsenkin tuli tänne jo paikalle. Tervetuloa valitettavasti joudun lähtemään itse tältä ennen loppua. Komission jäsen saa vielä tässä aavistuksen näistä keskusteluista ja voi ehkä vastata vielä kysymyksiin. Baudouin Hugu, kaksi minuuttia. One word on Amazon, which creates a lot of... Kiitos pari sanaa vielä Amazonista. Siitä on paljon keskusteltu täällä nyt. Se on kiintoisa, se on kilpailukykyinen yritys, mutta no, mikä on sen alan kilpailu kykytaso ylipäätään, no kilpailuviranomaiset siitä, siitä voivat puhua, mutta ö, jos ajatellaan, että onko paljon vaihtoehtoja Amazonille, kun lähtee verkkoon tekemään ostoksia verrattuna vaikkapa ö, lentoyhtiöihin. Eli jos ajatellaan vaihtoehtoja, niin eh, ehkä se ei ole ihan niin pitkällä vielä Tietenkin parannuksia voidaan tehdä ja voidaan käydä työmarkkinaosapuolen vuoropuhelua ja koittaa löytää ratkaisuja ja mm, parhaita mahdollisimman ratkaisuja. Tietysti virastot voivat sitten levittää hyvää sanaa, mutta toisaalta sitten myös yksityiset konsultit voivat myöskin levittää hyvää sanaa. Esimerkiksi McKinsey on äh, aloittanut kampanjan, jossa se kertoo yritys, asiakasyrityksille, että johtokunnissa naisten määrä itse asiassa parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta. Eli kyllä yksityinen sektorikin voi tällaisia syrjintäkysymyksiä edistää. Ja sitten vielä lopuksi Mm, minua pyydettiin esittämään provokatiivisia ajatuksia ja olen näin vähän jo tässä tehnytkin, mutta miksi en voisi vielä lisääkin tehdä. Minä olin New Yorkissa yhdessä konsulttiyrityksessä töissä. Minut siirrettiin sieltä sitten Brysseliin tänne kotimaahan ja täytyy sanoa, että minun työolosuhteeni huononivat, kun tulin tänne sosiaalimarkkinatalouteen töihin verrattuna New Yorkin, joka on sitten taas profiloitunut ihan muissa asioissa. Ja minkä takia näin kävi sitten? No sen takia, että New Yorkissa, jos minä en ollut tyytyväinen, niin minä pystyn vain kävelemään ovesta ulos ja vaihtamaan työpaikkaa. Mutta täällä se on paljon hankalampaa. Ja se, sen opetus on se, että me emme toimi tyhjössä. Tietenkin valtiontalolla on vaikutusta, jos työmarkkinat ovat joustavat, niin ihmiset voivat löytää heti uusia tilaisuuksia. Tälläkin on merkitystä ja sen suhteen pitäisi tehdä töitä. Euh, Kiitoksia. Nyt haluaisin kiittää kaikkia virastoja ja varapääministeriä toitte tärkeän panoksen tähän työhön. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän panoksestaan tänä aamuna. Jotakin huomioita haluaisin esittää. Se ei tietenkään sido valiokuntaa kokonaisuudessaan, koska käymme avointa keskustelua. Haluaisin vain tuoda esille sen, että kun ajatellaan sosiaalista dialogia ja innovointia työpaikoilla tai koulutusta, kun ollaan tällä tasolla, ei mitään sopimuksia meidän kesken voi tehdä, mutta kun katsotaan, mitä se tarkoittaa järjestelmien kehittymisen kannalta, niin mennään keskustelu, joka koskee välineitä ja keinoja ja ne ovat merkittäviä. Minun teki suuren vaikutuksen se, mitä Boudoir Regu juuri sanoi. Uwe Kombychenkin sitä sivusi, kun sanotaan, että yritykset pitäisi jättää rauhaan. No, karrikoin tässä vähän muilla aloilla olen nähnyt, kun yrit, että yritykset pyysivät, että ne jätettäisiin rauhaan niin, että ne voisivat paremmin määritellä olosuhteensa. Tämä oli itse kurja ja nähtiin kyllä, mihin se johti. Herra Regulte te sanoitte, että niin sanottiin, että nähtiin, että kun hallituksissa on enemmän naisia, niin hommat toimivat tehokkaammin. No, nyt kun näin tiedetään ja siinä on saatu osoitus, niin jos lainsäätäjä voi puuttua niin, että tehokkuutta vielä saataisiin lisää ja luotaisiin kannustimia muillekin toimia näin, niin ei kai siitä nyt haittaakaan ole. EU-tasolla ennen toimittu uskon, että se on ollut merkittävä. Sitten se, mitä McIntyre sanoi kasvusta, tämä oli merkittävä. Tietenkin äh, haluamme kasvua. Nyt on kymmenen vuotta kulunut ja nähtiin, mitä tarkoittaa hullu kasvu. Jos kasvua ei kanavoida, jos ei selvästi sanota, että kasvun tuotto ja lisäarvo on käytettävä hyvinvoinnin rahoittamiseksi, eikä mennä vain keinotteluun, jos en, en usko, että kukaan tässä valiokunnassa haluaa sille tielle. Hyvää varaa Pääministeri, minun teki suuren vaikutuksen monet niistä asioista, joita sanoitte tänä aamuna. Erityisesti kun sanoitte, että loppujen lopuksi kilpailukyky on asia, jota on pohdittava maan tasolla. Jos puhutaan maan kilpailukyvystä, niin se tarkoittaa, että kaikki toimijat on saatava mukaan, eikä ongelmaa voida ratkaista yrityksen tasolla. Sanoitte myös, että tilanne oli aika järkyttävä teille, kun sanoitte, että teidän työntekijöiden oikeuksia ulkomailla ei ole taattu. Tämä keskustelu liittyy toiseen keskusteluun tässä valiokunnassa. Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä. Otan todella, panen todella muistiin nämä sanat, mitä sanoitte. Puhuitte paljon sosiaalista dialogista ja toivon, että nyt vääristellä ajatuksianne, mutta kyse oli siitä, että autetaan yrityksiä ymmärtämään, mitä sosiaalinen dialogi merkitsee. Meille Euroopan tasolla tämä on myös tärkeä haaste. Muistan kyllä puheenjohtajan Barroson puheenvuoron, kun hän esitteli unionin tilan viime vuonna. Tänä vuonna hän ei toistanut sitä, mutta viime vuonna, kun hän kertoi unionin tilasta parlamentin edessä hän totesi, että sosiaalisen mallin kanssa kyseessä on Euroopan unionin kilpailukyky. Aina olisi palattava tähän. En ole aina yhtä mieltä puheenjohtaja Barroson kanssa, mutta tuossa on kyllä sellainen kohta, joka on mielestäni aivan keskeinen. Nyt haluaisin äh, aivan henkilö, kohtaisen huomioon esittää, josta monet ovat yhtä mieltä, ehkä eivät kaikki täällä kuitenkaan, nimittäin se kuinka mitataan kilpailukykyä, jos sitä ainoastaan mitataan työn yksikkökustannuksilla, niin tätä tietä emme voi saada aikaan kollektiivista arviointia. Lopuksi haluaisin vielä viitoittaa paria tietä eteenpäin Nämä liittyvät tämänpäiväiseen keskusteluun ja uuteen tilanteeseen, joka on edessämme. Tämä liittyy muun muassa Jaslo Vietskan kysymyksiin. Kun ajatellaan koulutusjärjestelmiämme ja tiedon siirtojärjestelmiä, ne ovat ne vastaavat vanhaa aikaa kahdeltakin kannalta, kun ajatellaan minkä tyyppistä työttömyys on ja kuinka laajaa se on. Meillä on perustettu koulutusjärjestelmät silloin, kun työttömyys ei ollut mitään massatyöttömyyttä. Tänä päivänä haasteena on massatyöttömyys, tuotannon siirtyminen, liikkuvuus sellaisessa suhteissa, joilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mikä tilanne oli kymmenen vuotta sitten. Ja toisaalta tekniikan kehitys on kiihtynyt sillä lailla, että tällaista ei ole kyllä ei osattu aavistaakaan silloin, kun koulutusjärjestelmiä suunniteltiin. Tässä on meillä todellinen haaste. Ensinnäkin koulutusjärjestelmillä ei pidä ainoastaan tukea henkilöitä, jotka ovat työttöminä niin, että he löytäisivät uuden työpaikan, vaan olisi ymmärrettävä tämä massatyöttömyyden luonne, joka antaa aivan toisenlaisen valon koko tälle koulutuspolitiikalle. Sitten tekniikan kehityksestä. Tähän liittyy tällainen, e, tällainen epätasapainotilanne, että koulutus ei vastaa yritysten tarpeita. Kuvitellaan, että nyt pitäisi yhden kerran sopeuttaa koulutusmarkkinoita, työmarkkinoita vastaavaksi, mutta eihän tästä ole kysymys. Ei ole kysymys siitä, että koulutusohjelmat muutettaisiin, vaan on kysymys metodista, koska muuten aina joudumme juoksemaan näiden innovaatioiden perässä. Meidän on todella pohdittava sitä, millä tavalla koulutamme kouluttajia ja kuinka voisimme uudetkin teknologiat tähän limittää. Tätä meidän on pohdittava. Nyt annan puheenjohtajuuden kollegallemme Edith Bauerille. Kiitän häntä tästä paljon ja sitten annan puheenvuoron komission jäsenen. Pahoittelen, etten ole täällä kuuntelemassa puheenvuoroina, mutta minulla on kyllä mahdollisuus myöhemmin kuulla tärkein, vie, tärkeimmät viestinne tältä aamulta. Olkaa hyvä. Madam Chair, uh, Rouva puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisat eh, virastojen johtajat, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin onnitella parlamenttia neljä virastoa tämän seminaarin järjestämisestä. Pyydän anteeksi, että en päässyt paikalle aiemmin, mutta uskon kyllä, että tämä kokous on erinomainen osoitus siitä työstä, jota virastot tekevät. He tukevat komissiota antamalla tietoa monistakin poliittisista keskusteluista tai monien poliittisten keskustelujen taustaksi. CDFOPin, EU-OSHAN, ETFn ja Eurofoundin työtä arvostetaan eri komission pääosastolla suuresti. Viimeisten viiden vuoden aikana Euroopassa on koettu pisi talous- ja rahoituskriisi sitten maailman, toisen maailmansodan jälkeen. Tänä, tämän kriisin aikana Sosiaalimalli on ollut suuri apu, kun on pyritty suojelemaan ihmisiä, jotka olisivat muuten joutuneet kriisin runtelemiksi. Monia työpaikkoja on onnistuttu säästämään ja joustavia ratkaisuja on löytynyt. Automaattiset yhteiskunnalliset stabilaattorit ovat auttaneet kotitalouksien tulotason säilyttämisessä kriisin alkuvaiheessa – ja tämä on myöskin kokonaiskysyntää lisännyt talouden pönkittämiseksi. Kriisi on kuitenkin opettanut meille joitakin asioita. Se on opettanut meille, että jotta voimme luoda vaurautta ja kestävän sosiaali- yhteiskunnallisen taloudellisen mallin, lisäparannuksia tarvitaan jäsenvaltioiden tasolle, mutta myöskin Euroopan unionin tasolle. Minun ei tarvitse edes sanoa, että jotta voimme päästä pois kriisistä, Euroopan täytyy korjata bisnestoiminta, liiketoimintamallien. Me tarvitsemme kunnollisen rahoitussektorin, finanssisektorin säännöstön ja vahvempaa teollisuus- ja innovaatiopolitiikkaa. Ja myöskin rahoitusunionia, rahaliittoa täytyy uudistaa, vahvistaa. Mitä pitää tehdä sitten toisin sosiaalimallin kohdalla? Tässä suhteessa Euroopan täytyy tehdä enemmän eikä vähemmän. Perussopimuksessa on asetettu tietyt tavoitteet, joita ei pidä jättää unholaan. Sosiaalinen edistys, yhteiskunnan edistys, sosiaalisesti kestävä talousmalli, alueellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja solidaarisuus jäsenvaltioiden kesken. Täystyöllisyys ja sosiaalinen edistys ja kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous liittyvät artiklaan kolme Euroopan unionin perustamissopimuksessa. Artikassa todetaan myöskin, että Euroopan unionin on tarkoitus myötävaikuttaa alueeseen sosiaalisen ja kohesion ja solidarisuuden edesauttamiseen jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltio on itsellään omaa vastuutaan ja lisäksi solidarisuutta EUn sisällä. EU on sellainen elin, joka perustuu solidarisuuteen ja vastuuseen. Uskon, että solidarisuus jäsenvaltioiden sisällä voidaan voi vahvistaa vain, mikäli jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta merkittävästi parannetaan. Tämä ei tule toteutumaan ilman vahvaa EUn roolia. EUn toimielimet tässä suhteessa joutuvat tekemään läheistä yhteistyötä keskenään. Kansalliset hyvinvointivaltiot ovat kärsineet erityisestikin senkin kun pistettiin täytäntöön velkakriisin yhteydessä tiettyjä finanssipoliittisia mukautuksia. Me voimme antaa ohjeistusta jäsenvaltioita kansallisia hyvinvointijärjestelmiä voidaan uudistaa niiden käytettävissä olevien resurssien valossa, joita on käytettävissä ja tarjous käytetään tehokkaammin ja pystytään puuttumaan esimerkiksi asunnottomuuteen, kodittomuuteen ja lasten köyhyyteen. Sosiaaliturvajärjestelmän uudistukset on otettu käyttöön jäsenvaltiossa, jotta voitaisiin parantaa sosiaaliturvan riittävyyttä ja liikkeiden riittävyyttä ja määrärahojen riittävyyttä. Komissio on pystynyt esittämään tiettyjä argumentteja, joiden valossa se on sitten antanut ohjeistusta jäsenvaltioiden näiden uudistusten aikaansaamiseksi. Nuorisoaloite ja työllistämispaketti, jotka komissio on esittänyt, pyrkivät puuttumaan kroonisen nuorisotyöttömyyteen siten, että saadaan enemmän määrärahoja liikkeelle ja käytetään hyväksi parhaita mahdollisia ammattikoulutus- ja koulutusmalleja. Neuvosto on antanut suosituksia jolla luotaisiin nuorisotakuu. Nuorisotyöllisyysaloite on saanut 6 miljardia euroa rahoitusta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka Euroopan unioni pystyy kollektiivisesti toimimaan ja puuttumaan tällaisiin merkittäviin työllisyys- ja sosiaali- yhteiskunnallisiin haasteisiin. Täten voidaan luoda selkeä valivertailukohde. Nuorten työpaikkojen kestävyys ja nuorten työllistettävyys pidemmällä aikavälillä täytyy varmistaa niin, että nuorten tietotaito, osaaminen ei katoa, eikä myöskään heidän motiivinsa, motivaationsa. Lisäksi täytyy antaa riittävää koulutusta ja oppisopimuskoulutusta ja uudistaa palveluita. Näidenkin toimien kautta voidaan taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan. Uskon, että nämä aloitteet tulevat auttamaan taloutta elpymään suoranaisestikin, mutta mutta samalla voidaan eurooppaista sosiaalimallia uudistaa. Muut saneerauspyrkimykset ovat pikemminkin alhaalta ylöspäin suuntautuvia. Luodaan esimerkiksi kunnallinen toimintaympäristö, sosiaalitalous, tähän kuuluvat myöskin järjestöitä, säätiöitä ja sosiaaliset yritykset ja osuuskunnat ja kaiken tyyppiset yritykset, jotka tarvitsevat erilaisia palveluita ja tavaroita eurooppalaisia markkinoja ja samalla luodaan miljoonia työpaikkoja. Euroopan sosiaalirahaston ja muiden rahoitusvälineiden potentiaali täytyy käyttää paremmin hyväksi jäsenvaltioissa, jotta voidaan kehittää enemmän sosiaalisia yrityksiä ja luoda laajempaa sosiaalitaloutta. Tammikuussa Strasbourgissa järjestetään konferenssi, jossa mukana on eri osapuolia pyrkimässä juuri tuohon samaiseen päämäärään, jonka mainitsin. Euroopan sosiaalimallin kuvaus ei olisi täydellinen, eli puhuttaisi myöskin siitä, miten tärkeää on työmarkkinavuoropuhelu. Meidän täytyy parantaa työmarkkinosapuolten osallistumista Euroopan unionin tason poliittisen keskustelun ja päätöksentekoon. Euroopan unioni on tukenut työmarkkinavuoropuhelun jäsenvaltioissa eri rahoitustoimien kautta ja kapasiteetin rakentamisen kautta muun muassa. Me kuulemme sosiaali- työmarkkinaosapuolia Euroopan tasolla. Tämä voitaisiin tehdä paljon tehokkaamminkin ja tästä voitaisiin hyötyä enemmän. Tarkoituksena voisi olla, että se, että päästään vakaaseen säännönmukaiseen työmarkkinaosapuolten kuulemiseen. Silloinkin on kyse Euroopan talouden ohjausjaksosta. Työmarkkinaosapuolia voitaisiin kuulla myöskin jäsen, jäsenvaltioiden tasolla tehokkaammin, ja tätäkin puolta voitaisiin kehittää. Joissakin maissa voidaan puhua tarpeesta muokata uuteen uskoon tätä työmarkkinan vuoropuhelua. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin nyt valottaa kolmea politiikan osa-aluetta, joilla Euroopan unionin tason toimet tulevina kuukausina tulevat olemaan ratkaisevan tärkeitä, jotta päästään pitämään tilanteessa, jos vaikka pitäkin sosiaalista lupauksista ja sitoumuksista. Täytyy ensinnäkin tehdä enemmän sen varmistamiseksi, että Euroopan työmarkkinat tarjoavat mahdollisuuksia kansalaisille – korkean työttömyyden lisäksi kaksi miljoonaa työpaikkaa on tällä hetkellä täyttämättä EU-ssa. Terveydenhoitoalalta, tietotekniikan alalta, insinöörialalta, tekniseltä puolelta, kirjanpidosta ja rahoituspuolelta puuttuu henkilöstöä. Joitakin työpaikkoja on aina auki. Ei siinä mitään, mutta meidän pitäisi työvoiman liikkuvuutta parantaa alueellisella, paikallisella ja Euroopan tasolla, jotta työpaikat voitaisiin täyttää. Komissio pyrkii parantamaan ja uudenaikaistamaan online-palveluita, joiden kautta voidaan luoda työvoimapalveluiden välille eurooppalainen verkosto Euressa. Tämä tarjoaisi oikea-aikaista tietoa vapaanollisista työpaikoista. Täten kysyntä ja tarjonta saataisiin paremmin vastaamaan toisiaan. Lisäksi EURES-verkostosta tullaan tekemään tehokkaampi työllistämisväline, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat tarjota tällaisia liikkuvuuspalveluita joustavasti niin, että pystyttäisiin vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin paremmin. Kunnon toimivat työmarkkinat voivat edesauttaa talouden kehittymistä ja luoda taloudellista hyötyä. Tämä on ihmiset pystyvät liikkumaan nopeammin ja tehokkaammin ja pääsevät nopeammin koulutuksen piiristä työelämään. Lisätoimia vielä tarvitaan, jotta julkiset työllistämispalvelut ja työvoimapalvelut toimisivat tehokkaammin ja aktiivisemmin, aktiivisemmin palvelisivat työmarkkinapolitiikkaa. Toiseksi pantaisin sitä, että nyt meillä oleva aikakausi on erittäin tärkeä, koska hyvin monista rahoitusvälineistä tullaan päättämään EU-tasolla ja myöskin niiden käytöstä tullaan päättämään pikapuoliin kan- kansallisella tasolla. Kun puhutaan monivuotisista rahoituskehyksistä, meidän täytyy varmistaa, että riittävästi rahoitusta löytyy eurooppalaista sosiaalirahastoa varten – mutta myöskin EGF ja nuorisotakuuta ja työllistämisohjelmaa ja sosiaalisia innovaatioita varten tarvitaan lisää rahaa ja myöskin kaikkien vähäosaisimmille ohjattu Euroopan apu täytyy saada varmistettua budjetin kautta. Työmarkkinoiden toiminnan vahvistaminen ja tehostaminen Inhimillisen pääoman kehittäminen ja sosiaalinen kohesio ovat tärkeitä tavoitteita. Asianmukaisen sosiaalipolitiikan toteuttaminen tarkoittaa sitä, että ihmisen pääomaan täytyy jatkuvasti investoida ja myöskin sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen täytyy satsata. Ne ovat ennalta edellytyksiä, mikä olemme oleva kilpailukykyisiä saada aikaan talouskasvua globaalilla markkina-alueella uudella vuosisadalla. Euroopan sosiaalirahastolla on tässä erittäin merkittävä rooli. Hyvät naiset ja herrat, hyvin toimivat työmarkkinat Euroopan unionissa merkitsevät myöskin sitä, että meillä täytyy olla oikeudenmukaiset työolosuhteet mukaan luettuna työsuojelu. Tämä on yksi tärkeä elementti eurooppalaisessa yhteiskunnallisessa taloudellisessa mallissa. Euroopan unionin yksi tärkeä tehtävä on tämän varmistaminen. Hyvä työsuojelu voi myötä vaikuttaa sosiaaliseen kohesioon, taistella syrjäytymistä vastaan ja voi auttaa ihmisiä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille. Tämä parantaa ihmisten työllistettävyyttä ja estää varhaiseläkkeelle jäämisen poistamisen työmarkkinoilta ennenaikaisesti. Lisäksi voidaan merkittävällä tavalla vastata 2020 tavoitteisiin ja päästään, täten päästä kriisistä ylitse vahvempana. Virasto, joka vastaa työturvallisuudesta ja terveydestä, on osoittanut, että kunnollinen työsuojelu on myöskin taloudelliselta kannalta järkevää yritykselle itselleen. Terve, työntekijät turvallinen työ ympäristö motivoi työntekijää. Ja työntekijät toimivat tuotteliaammin ja tehokkaammin, ja tämä auttaa Eurooppaa parantamaan kilpailukykyään. Työsuojelun lisäksi toimimme muidenkin aloitteiden kautta voidemmaksemme parantaa olosuhteita, laatuverkosto, oppisopimuskoulutusta varten, tämä on tärkeää nuoria varten, ja eurooppalainen foorumi, jolla taistellaan laitonta työntekoa vastaan. Hyvät naiset ja herrat, tänä päivänä Euroopan unioni ja varsinkin eurovyöhyke käyvät lävitse taloudellista työllisyys- ja sosiaalikriisiä, joka vain kärjistyy siitä, että jäsenvaltion välillä on niin suuria eroja, ja tämä uhkaa tehdä yhteiskunnastamme kaksinapaisen. Se jakaa yhteiskuntamme. Ja täytyy pyrkiä parantamaan työllisyyttä ja sosiaalista edistystä kuten aiemmin siterasin, nämä ovat niitä tavoitteita, jotka löytyvät perustamissopimuksestakin. Kyse ei ole pelkästään siitä, että nämä ovat tavoitteita, vaan nämä täytyy ottaa talouspolitiikankin ytimeen. Me täytyy parantaa myöskin rahaunionin, rahaliiton arkkitehtuuria. Tuossa samaisessa perussopimuksen artiklassa todetaan, että euron pitää myötävaikuttaa vaikuttaa alueelliseen sosiaaliseen kohesioon ja solidarisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkiin sosiaalisiin ryhmiin kuuluvat ihmiset, eivät pelkästään elitti, täytyy saada mukaan tukemaan eurooppalaista integraatiohanketta. Kriisi on osoittanut, kuinka riippuvaisia jäsenvaltioiden taloudet ovat toisistaan. Työllisyys ja sosiaaliset ongelmat yhdessä jäsenvaltiossa ovat yhä enemmän yhteisiä huolia, erityisesti eurovyöhykkeen sisällä. Emun alkuperäinen arkkitehtuuri on epäonnistunut. Sen kautta ei ole voitu puuttua tällaisiin ongelmiin, eikä riittävästi ole voitu sen kautta ottaa huomioon todellista taloudellista kehitystä, rakenteellisia kysymyksiä, kuten työttömyyttä, eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Nämä, näiden, näitä vastaan taisteleminen on erittäin tärkeä, joka ikisen rahaliiton sisällä. Kriisin yhteydessä on havaittu, että eriarvoisuus on kasvanut ydinvaltioiden ja reunavaltioiden välillä, jotka enimmäkseen sijaitsevat etelässä. Pohjoiset ydinalueet ydinvaltiot ovat selvinneet kriisistä suhteellisen hyvin. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että kun tarkastetaan nuorten asemaa, kotitalouksien tulotaso on laskenut ja köyhyys on lisääntynyt ja muissa kuin ydinvaltioissa. Tämä kaksi jakautuminen on osoittanut, että että eriarvoisuuden poistaminen ei ole enää mikään vaihtoehto, vaan tarve. Euroalueen jäsenvaltiot joutuvat muuten sisäisen devalvaation kohteeksi ja väestöä siirtyy maista toisiin. Ja kielteisiä seuraamuksia syntyy tästä kaikesta. Kokonaiskysyntä, inhimillinen pääoma, vähenevää populismi nostaa, nostaa päätään ja ääriainekset saavat lisää kannatusta. Ihmiset muuttuvat maasta toiseen, ja nämä kaikki ilmeet ovat tulleet täysin ilmeisiksi. kouden tuntuviksi kriisin yhteydessä rahaliittoon kehitetään finanssipoliittisen sopimuksen kautta. Tämä johtaa tällaisiin jäsenvaltioiden välisiin varojen siirtoihin. Finanssipoliittinen takaa valtion talouden epätasapainotila jäsenvaltioissa on merkittävä ongelma. Tästä on, tästä on keskustelemaan emu kysymyksiä koskevassa kokouksessa tulevana viikkona, tulevan viikon aikana. Tasapainoinen talouden kasvu ja sosiaalinen kohesio EU-ssa täytyy saada kulkemaan käsikädessä. Meidän täytyy vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta parantamalla hallintoa, ja tätä täytyy varmistaa samalla, että rahaunionin hallinto ei millään tavalla rajoineet ei millään tavalla toimi vastoin niitä pyrkimyksiä, joita jäsenvaltioissa on pitää kiinni ja edistää sosiaalimalleja. Thank you so much for uh, this contribution. Thank you for uh, good message that we will have. Kiitoksia näistä viesteistä. Pian meille tulee nämä asiat pöydällemme ja voimme keskustella emun sosiaalista ulottuvuudesta. Minun tehtäväni on päättää tämä istunto. Haluaisin kiittää komission jäsentä, varapääministeriä ja valtionvarainministeriä Moldovasta, herra Valeri Lazaria. Haluaisin kiittää myös johtajia näistä virastoista, Kristin Leetmaier, Juan Menendez Valdes, Krista Sedlacek, Madeleine Servan. Haluaisin kiittää myös paneelistejamme. Lopuksi joitakin ilmoitusasioita, hyviä uutisia. Tuossa on pieni vastaanotto salin ulkopuolella odottamassa teitä. Kiitoksia.